Good afternoon, ladies. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Pyytäisin teitä nyt ystävällisesti asettautumaan paikoillenne, jotta voimme välittömästi aloittaa tämän kokouksen. Varmaan tiedättekin, että täällä Euroopan parlamentissa käytettävissänne on tulkkaus äidin kielellänne yli 20 kielellä. Te näette nämä tulkikopit täällä ympäri salin täynnä tulkkeja sitä paitsi, joten voitte mielellään käyttää heidän palveluksiaan. Tämä on suureksi hyödyksi meille kaikille. Voimme siis näin kaikki käyttää äidinkieltämme. Jos sallitte, hyvät naiset ja herrat, haluan toivottaa tervetulleeksi kaksi Puolan parlamentin johtajaa, Seimin puhemiehen rouvaa Eva Kovacin ja Bogdan Borucevicin, joka on senaatin puhemies. He ovat yhdessä Euroopan parlamentin kanssa järjestäneet nämä kaikki kokoukset. Kiitos, lämmin kiitos teille hyvät ystävät. Ja sitten äh, tervetuloa Euroopan parlamenttiin kaikille kansallisten parlamenttien edustajille tämähän ei ole suinkaan ensimmäinen tapaaminen. Kerran aina puolivuosittain järjestämme näitä yhteisparlamentaarisia kokouksia, eh, joissa käsittelemme tärkeitä kysymyksiä, kuten Länsi, Balkan, energiayhteisö, kriisi luonnollisesti vuosi sitten. Siitä keskusteltiin ja ilmastonmuutos. Nämä ovat eh, näitä viimeisten neljän kokouksen aiheita haluan myös toivottaa tervetulleeksi kollegani Euroopan parlamentista. Me kaikki Euroopan parlamentin jäsenet tervehdimme lämpimästi kaikkia muita vieraita. Olen hyvin iloinen siitä, että nyt kaikki istumme tässä salissa yhdessä ja meillä on myös vieras äh, täällä äh, kansainvälisen työjärjestön edustaja herra Michael Gion, äh, joka myös on hyvin tervetullut ja huomisaamuna sitten Ladislav Kosina Kamis, joka on Puolan työ- ja sosiaaliasiaministeri. Hän tulee puhumaan meille neuvoston nimissä sekä Laslo Andor, joka on työllisyyskomissaari. Nämä kaksi henkilöä osallistuvat no, huomisaamun keskusteluun. Vielä kerran Lissabonin sopimus velvoittaa meitä pitämään yhteyksiä ja tämä on erinomainen asia. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin väliset yhteydet ovat hyvin tärkeitä ja niin kuin tiedätte tämänpäiväinen kokous sen kolme paneelia, jotka tunnette, niitä minun ei tässä nyt tarvitse lukea, mutta joka tapauksessa tämä aihe on äärimmäisen tärkeä ja koska Minun on tietenkin helpompi puhua omaa äidinkieltä, niin pyydän teitä nyt panemaan kuulokkeet päähänne, koska aion nyt välittömästi puhua puolaa. Joten vielä kerran, hyvät naiset ja herrat, arvoisat puhemiehet, arvoisat vieraat. Kaksi vuotta sitten sitten Lissabonin sopimus astui voimaan ja Lissabonin sopimus on ensimmäinen sopimus, joka toteaa, että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin tulee järjestää säännöllisesti kokouksia. Tämä on hyvin tärkeä osa meidän työtämme. Tämä on hyvin tärkeä osa demokraattista vastuutamme. Se, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, niiden edustajat valitaan samankaltaisesti suorilla kansan vaaleilla. Ja näin Euroopan parlamentti korostaa hyvin paljon näiden yhteiskokoustemme merkitystä. Tapaamme kansallisten parlamenttien edustajia, hyvin usein erityisesti Eurooppa-valiokuntien edustajia kosakin puitteissa. Tämän kaikki tiedätte ja tämän kaikki tiedämme. Ja tämän lisäksi pyrimme nyt parantamaan yhteistyötä myös ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan alalla ja puolustuspolitiikan alalla. Tämäkin on hyvin tärkeä ajatus. Haluamme, että nämä politiikan alat Euroopan unionin puitteissa vahvistuvat. Niin kuin tiedätte, puheenjohtajavaltio Puola on yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa nyt nostanut esiin kansalaisillemme hyvin tärkeän kysymyksen. 116 miljoonaa eurooppalaista on nyt mm, köyhyysrajoilla ja 43 miljoonaa kärsii nälkää. Tämä on valtava määrä ihmisiä kansalaisia. Euroopan unioni pyrkii tietenkin torjumaan nälkää kaikkialla maailmassa ja meidän täytyy myös huolehtia omasta tontistamme, huolehtia tästä asiasta Euroopan unionin sisällä. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys tietyillä alueilla Euroopan eh, eteläosissa on nyt äärimmäisen hälyttävä eh, nuorisotyöttömyys on jopa 40 prosenttia eteläisessä Euroopassa ja mm, pelkäämme, että tästä voi syntyä todella menetetty sukupolvi. Näin, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseemme, luonnollisesti sen kautta voimme lievittää tiettyjä ongelmia, kuten esimerkiksi juuri työttömyyttä. Niin kuin tiedätte, puolitoista miljoonaa uutta työpaikkaa on vuosien 2000-2006 välillä luotu kohesiopolitiikan ansiosta. Tämä on äh, erittäin merkittävä saavutus. Tietenkin sitten meillä on äh, yhteinen maatalouspolitiikka, joka sekin auttaa meitä eteenpäin. Ja Euroopan äh, unionin merkittävä ongelma on väestön ikääntyminen. Tulevina noin 30 vuotena väestörakenteemme muuttuu vuonna 2050 yli 65-vuotiaita tulee <laughs> olemaan 50 prosenttia enemmän kuin nyt. Ja on tietenkin hienoa, että ihmiset elävät pidempään hyvän terveydenhuollon ansiosta, mutta ää, tässä tämän kysymyksen taustalla ovat myös hyvin alhaiset syntymyysluvut. Meidän tulee mitä pikimmin huolehtia eläkejärjestelmimme kohdistuvista ongelmista. Esimerkiksi eläkeikää on nostettava. mutta vaihtoehtoa ei ole. Meidän täytyy työskennellä pidempään, meidän täytyy olla säästäväisempiä. Kaikki tiedätte erinomaisesti, että ongelmat äh, nyt liittyvät äh, ylivelkaantumiseen. Eletään luotolla niin sanotusti. Ja kyllä nämä lainat on sitten tulevien sukupolvien maksettava takaisin. Tämä on epäeettistä. Näin ei tulisi voida toimia. Ei tule velkaantua niin, että lapset ja lapsenlapset joutuvat velkavankeuteen. Meidän on muutettava strategioitamme. Meidän on saatava aikaan uusia hankkeita, työskenneltävä pidempään ja myös syntyvyyslukuja on saatava nousemaan. Tämä tietenkin liittyy myös naisten oikeuksiin ja todelliseen aitoon tasa-arvoon. Myös äitiyden statusta on nostettava niin, että naiset, jotka ovat valmiita lapsia hankkimaan, ja minä uskon, että kaikki naiset haluavat hankkia lapsia, että he voisivat ähm, nauttia äh, etuuksistaan, mutta eivät myöskään joudu lopettamaan äh, työntekoa. Tiedän, että myös Euroopan parlamentissa tästä on hyvin paljon keskusteltu. On todettu, että syntyvyyslukuja täytyisi saada nousemaan, mutta samalla tulisi varmistaa se, että äh, työehdot ovat äh, hyvät ja samalla täytyisi tietenkin myös innostaa ihmisiä jaksamaan työelämässä yli 65 vuoden Hyvät naiset ja herrat, tiedän, että te tulette puheenvuoroissanne nostamaan juuri näitä kysymyksiä esiin näiden tulevien tuntien aikana. Illalla tapaan teidät sitten juhlaillallisella ja huomenna jatkamme keskustelujamme, mutta nyt haluan erityisesti korostaa sitä, että kriisin ajat toivottavasti myös antavat meille mahdollisuuden toteuttaa uudistuksia, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman tätä kriisiä. Tällainen se ihmisluonto vaan on. Kriisien aikoina, kun haasteet ovat poikkeuksellisia, kykenemme todella vastaamaan haasteisiin ja löytämään kunnollisia ratkaisuja. Eli ajatellaanpa muutosta ja äm, uusia ehtoja työelämälle. Meidän on pohdittava eläkejärjestelmiämme ja myös todella saatava syntyvyys jälleen nousemaan. Ja näitä kaikkia kysymyksiä tulisi käsitellä innovatiivisella tavalla. Näin todella näinä kriisin aikoina tulisi tehdä. Tässä minun puolestani muutama alkuhuomio ja nyt pyytäisin Puolan Semin puhemiestä Rova Eva Kovacia käyttämään puheenvuoron ja johtamaan keskustelumme eh, seuraavaa vaihetta. Ja ehkäpä te nyt voisitte ensin esittää omat huomautuksenne. Panie przewodniczący. Eh, hyvä puhemies. Eh, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia olla täällä toivottamassa teidät tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen, jota Euroopan parlamentti ja Puolan parlamentti ovat yhdessä järjestämässä, koska on Puolan puheenjohtajuuskausi. to dla mnie prawdziwy zaszczyt móc otworzyć on todellakin eh, suuri kunnia voida avata tämä 11 e eh, yhteisparlamentaarinen tapaaminen ja parlamentaarinen ulottuvuus kaiken kaikkiaan on muodostumassa aina vain tärkeämmäksi yhdentyvässä Euroopassa. Ja näinä kriisin aikoina varsinkin tämä on erittäin tärkeä asia ja haluaisin lämpimästi myös kiittää Euroopan parlamenttia tämän kokouksen järjestelyistä ja siitä, että kokous voidaan täällä järjestää. Tällainen parlamentin välinen yhteistyö on erittäin tärkeä asia. Se on sitä ollut myöskin omalla puheenjohtajuuskaudellamme. Joulunkuun ensimmäisenä päivänä vietettiin Lissabonin täytäntöön astumisen kaksivuotissyntymäpäivää. Ja se antoi uuden ulottuvuuden yhteistyölle ja nyt myös parlamentti voi olla aktiivisemmin mukana lainsäädäntötyössä. Mehän parlamenteissa katsomme, että toissijaisuusperiaatetta kunnioitetaan sisä- ja oikeusasioissa ja turvallisuuskysymyksissä valvontavastuu kuuluu meille ja tarkastelemme myöskin kysymyksiä, jos perussopimuksia muutetaan ja osallistumme parlamenttien väliseen yhteistyöhön aktiivisena. Ja tätä viimeisintä erityisesti haluaisin painottaa, koska parlamenttien välisen yhteistyön myötä on mahdollista järjestää keskusteluja erittäin tärkeistä aiheista, kun ajatellaan Euroopan unionin tulevaisuutta. Ja tärkeää on saattaa kaikki toiminta myös lähemmin Euroopan kansalaisia. Ja siitä tämänpäiväinen kokous on yksi esimerkki. Selvää on, että nyt Euroopan unioni on tullut historialliseen risteyskohtaan. Talouden kriisi ja se, miten kriisi hoidetaan, vaatii vastuullista yhteistyötä ja vastuullisia solidaarisia päätöksiä myöskin se vaatii tiettyjen ratkaisujen tekemistä, jotka mahdollistavat sen, että kansalaiset voivat jatkossakin elää turvallisesti kotimaissaan. Jos tavoitteita on asetettu, jos halutaan kestävän kasvun tielle jälleen päästä, niin on huolella tarkasteltava niitä muutoksia, joita tarvitaan yhteiskunnissa ja toisaalta niitä haasteita, jotka nyt kohtaavat kansalaisiamme. Ja tämän vuoksi ajattelimmekin, että tämänpäiväisen kokouksen olisi syytä kiinnittää huomiota erittäin tärkeään kysymykseen, eli eh, demografisen muutoksen ja sosiaalisen kohesioon. Väestön ikääntyminen Euroopassa on ilmiö, joka nopeutuu koko ajan ja näin syntyy lisää taakkaa sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmillä. Se on myöskin yksi uhka talouksillemme ja yhteisille taloudellemme. Toisaalta meidän tulisi olla ylpeitä siitä, että olemme paljon aikaan saaneet. Olemme onnistuneet nostamaan yleistä elinjään odotetta huomattavasti Euroopassa. Ja tämä nimenomaan siksi, että työ- ja sosiaaliolot ovat parantuneet ja niinpä tätäkin aspektia on tarkasteltava ja mietittävä, miten voimme parantaa yhteistyötä, miten päättää sellaista päätöksistä, jotka huomioivat myöskin riittävästi demografiset muutokset. Tarvitaan integroitua yhteiskuntaa ja jotta tähän päästäisiin, on taisteltava sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan ja tarkasteltava, miten olisi mahdollista luoda uusia työpaikkoja. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, varsinkin näinä Euroopan unionin vaikeina aikoina. On ponnisteltava entistä enemmän, jotta erojen kuilu saadaan kurottua umpeen eri alueiden välillä. Ja näitä kysymyksiä ei tule tarkastella pelkästään Eurooppa 2020-strategian puitteissa, vaan myöskin ikään kuin solidaarisuuden osoituksena, kun puhutaan yhtenäisestä Euroopasta. Hyvät naiset ja herrat, tämänpäiväisessä kokouksessa esiin nostetaan kolme tärkeää aihealuetta. Ensinnäkin keskustelemme taloudellisista ja budjettivaikutuksista demografisista haasteista puhuttaessa. Ja sitten eh, alueellinen kehitys ja sosiaalinen kohesio. Eh, sitä käsitellään tämän iltapäivän toisessa paneelissa. Ja sitten kolmas paneelin aihe käsittelee sosiaalisia ja tasavertaisuuden aspekteja puhuttaessa työllisyydestä ja demografisesta kehityksestä. Näiden kolmen asiakokonaisuuden kautta toivottavasti saamme selvyyden kaikista niistä haasteista, jotka demokraattisesti tarkastellen meitä modernissa yhteiskunnassa kohtaavat. Nyt kun kriisi on kärjistynyt, tarvitaan todellakin sopivia ratkaisumalleja. Ja toivottavasti tämä kokous päätelminen omalta osaltaan voi vaikuttaa käytäviin keskusteluihin sosiaalista kohesiosta ja demografisesta kehityksestä Euroopassa. On myöskin muistettava se, että tulevaisuutemme paljon riippuu siitä, miten tämän tyyppiset keskustelut hoidetaan. Eli pidetään tämä mielessä, kun yhteistä tulevaisuutta suunnitellaan. Ja kun todellakin poliittinen talouden tilanne on äärimmäisen hankala, on varmasti hyödyllistä käydä keskustelua näistä kysymyksistä juuri nyt. Kiitos teille kaikille. Kiitokset teille tästä alkupuheenvuorosta. Tämä puheenvuoroluokin puitteet tulevalle keskustelullemme täällä tänään. On hyvä, että kuvailitte näin selkeästi ja samalla yksityiskohtaisesti nämä toimintapuitteet. Nyt siirtäisin rouva puhemies puheenjohtajuuden teille. että saatte johtaa tätä keskustelua. Mam przyjemność poprosić o zabranie głosu go... Michaela Cichonia, dyrektora w Departamencie Bezpieczeństwa Socjalnego. No niin, nyt todella annan ensimmäiselle vierallemme tässä puheenvuoron. Hän on Ilon äh, sosiaaliturvaosaston osaston pääjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, Puolan Seimin ja Senaatin ja muiden kansallisten parlamenttien jäsenet. Kansainvälisen työjärjestön puolesta haluaisin ensiksi kiittää herra Busekia ja rouva Kopasia ja kaikkia parlamentin jäseniä täällä paikalla tästä mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan. Minä haluaisin kertoa, mitä kansainvälinen työjärjestö ajattelee tästä demografisesta muutoksesta ja sen vaikutuksesta sosiaaliseen kohesioon ja siitä, kuinka se vaikuttaa sosiaaliseen kohesioon ja, ja sukupolvien väliste, väliseen suhteeseen. Käyn tässä läpi kolmen tyyppisiä asioita. Ensin käyn läpi hiukan sitä, minkälaisia väestöllisiä muutoksia on edessä, minkälaisia vaikutuksia niillä on ja minkälaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin paineisiin ne johtavat. Ja sitten puhun hiukan siitä, minkälaisia linjauksia ILOlla on tarjota väestömuutoksiin. Yritän tämän siis tehdä tässä hyvin lyhyessä ajassa, noin kymmenessä minuutissa – Ensiksi muutama fakta ja numerotieto. Jotkut niistä tunnetaan aika hyvin, toisia ei niinkään. Osa tiedoista saattaa olla yllättäviä. Me kaikki tiedämme nämä hyvinkin kuuluisat käyrät vanhusten huoltosuhteesta siitä, miten ne tulevat menemään hyvinkin dramaattisesti ylöspäin vuodesta 2010 vuoteen 2060. Kasvu tulee olemaan noin 103 prosenttia. Vähintään yhtä tärkeää on sitten se kuinka paljon kokonaishuoltosuhde tulee huononemaan, eli lasten työelämästä poissa olevien ja eläkeläisten määrä suhteessa työssä oleviin. Tämä luku tulee kasvamaan Euroopassa noin 61 prosenttia. Tällä tavoin kulutusta on kohdistettava näihin enemmän julkisesta vallasta riippuvaisiin kansalaisiin. Tämä taakka on aika suuri, mutta ei niin suuri kuin mitä väestötietojen pohjalta voisi ajatella. Kuitenkin on olemassa painetta siihen, että sosiaalijärjestelmiä, sosiaaliturvajärjestelmiä on pystyttävä uudistamaan. Tätä Euroopan komissio myös haluaa. Eläkeetuisuuksien suhde bruttoansioihin putoaa yli 20 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2060 mennessä ja jopa enemmän joissakin maissa. Samaan aikaan sitten eläkeikiä nostetaan. Se tulee tapahtumaan kaikkialla. Euroopan komissio arvioi, että myös julkiset sosiaalikulut kasvavat tulevaisuudessa ikääntymisen vuoksi. Noin 4,6 prosenttia PKTstä on niiden määrä keskimäärin EU-valtioissa, eli no, alle 1 prosentti per vuosikymmen. Jotkut valtiot joutuvat tekemään rajujakin toimia sopeutuakseen tähän, mutta toisilla taakka näyttää sitten paljon paremmin hallittavissa olevalta. Nämä talousvaikutukset eivät kuitenkaan ole aivan yksinään ja eristyksissä muista asioista. Työikäisen väestön määrä pienenee. Se vaikuttaa työllisyystason laskuun seuraavina vuosikymmeninä ja se vaikuttaa myös mahdolliseen talouskasvuun. Vuodesta 2030 vuoteen 2050 kasvuluvut ovat luultavasti vain puolet siitä, mitä ne olivat vuodesta 2004 vuoteen 2010. Talousasiat saattavat näyttää siltä, että niihin ratkaisut pystytään löytämään – mutta vuoden 1998 jälkeen verojen suhde BKT, tämä suhde on pudonnut yli 1,5 prosenttia, vaikka samaan aikaan talouskasvua on ollut jatkuvasti. Verokilpailu, globaali ja eurooppalainen sellainen, saattaa olla eräs selitys tähän. Samaan aikaan myös palkkojen suhde BKT on pudonnut Euroopassa tämä osuus on pudonnut noin 1,6 prosenttia 2000-luvun alusta lähtien. 70-luvulta lähtien yhden työntekijän työpanos on kasvanut nopeammin kuin palkka. Jonkinlaista uudelleen jakoa on siis menossa, eli pudotetaan työntekijöiden palkkaa, jotta saataisiin kasvatettua voittoja – tässä pyritään ennen kaikkea osakkeenomistajien osakkeiden arvon kasvattamiseen, tai ainakin se on yksi mahdollinen syy. No jos jatketaan nykyisillä politiikoilla ja nykyisellä uudelleen jaolla työmarkkinoilla, ja jos mikään ei muutu, niin mihin tässä joudutaan? Eurooppa joutuu kohtaamaan ulkopuolista kilpailua, sen mukanaan tuomaa painetta, koska oma väestö kutistuu ja ikääntyy, työvoima ennen kaikkea vähenee jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvu pysähtyy tai siitä tulee jopa negatiivista. Palkan suhde BKT vähenee jatkuvasti työvoimakilpailun vuoksi. Myös verojen suhde BKT pysyy paikallaan verokilpailun vuoksi. Tuottavuuteen kohdistuu yhä suurempia paineita – siirtolaisuus kasvaa hitaasti, ellei ksenofobia, ellei sitä vastaan pystytä taistelemaan tehokkaasti. Kokonaisuudessaan elinolosuhteet ja elintaso alkaa laskea tai pysyy samana. Tämä ei ole mikään kaukaisen tulevaisuuden ongelma, vaan tämä prosessi on alkanut jo monille työntekijöille. No mitä sitten poliitti, poliitikot voivat tehdä? Tässä pyritään löytämään tasapaino eri ryhmien välillä yhteiskunnassa Jos ajatellaan Euroopan unionin ennustamia eläketasoja ja pidetään niitä indikaattorina siitä, miltä tulevaisuus näyttää, miltä nämä taistelut näyttävät, silloin korvaustasot jatkuvasti kas- pienenevät niin kuin ne ovat pienentyneet jo 30 vuoden ajan ja siirrytään kohti tällaista sosiaalisen riskin yksilöllistämistä, jota on tapahtunut jo 90-luvun alusta alkaen ja edelleen 2000-luvulta. Se tarkoittaa myös sitä, että solidaarisuus yhteiskunnassa vähenee. Tässä pyritään sopeutumaan uusiin makroekonomisiin oloihin, ja se tarkoittaa myös sitä, että sosiaalinen kohesio vähenee. Tämä prosessi etenee vähittäin, mutta ikävä kyllä se on jo alkanut, kuten moni eläkeläinen omasta kokemuksesta tietää. Minkälaisia politiikkavaihtoehtoja tässä sitten on? Suurin osa niistä on ihan hyvin tiedossa, mutta voi olla, että meille kaikille kaikki niistä eivät suikaan käy. Meillä on kunnollisia politiikkavaihtoehtoja vain muutamia. Niitä kaikkia täytyy käyttää. huoltosuhde sosiaalisen suojelun järjestelmissä ja yhteiskunnassa yleensä pitää pitää järkevällä tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että ne, joilla ei ole lapsia, niiden täytyy pysyä töissä pidempään, mutta se ei ole suinkaan mikään lääke kaikkeen. Euroopan kaikkein nopeimmin ikääntyvät väes- valtiot eivät pysty pitämään julkista taloutta tasapainossa vain korottamalla eläkeikiä. Tarvitaan myös muutoksia työaikoihin. Työelämän tukitoimia täytyy myös parantaa. Tarvitaan tasa-arvoista siirtolaisuuspolitiikkaa. Sekään ei ole mikään ratkaisu kaikkeen, sillä maahanmuuttajat yleensä omaksuvat vastaanottavan yhteiskunnan käytöksen, erityisesti mitä tulee lasten hankkimiseen. Ja sillä tavoin siirtolaiset ovat vain tällainen hetkellinen ratkaisu työelämän ongelmiin. Euroopan komissiolta on tulossa eläkkeisiin liittyvä valkoinen kirja. Tuottavuutta täytyy myös tehostaa. Tarvitaan paljon enemmän panostusta koulutukseen täytyy, sijoituksia täytyy tapahtua myös elinikäiseen oppimiseen. Vanhemmille työntekijöille täytyy löytää sopivia työpaikkoja ja heihin täytyy investoida. Ei ainoastaan ei, ei ainoastaan silloin, kun heidän terveytensä on jo lähtenyt heikkenemään, vaan jo aikaisemmin työoloihin on tehtävä sopeutuksia, koko ympäristöön on tehtävä sopeutuksia. Ja kaikki tämä sopii yhteen neuvoston päätelmien kanssa, jotka näimme viime viikolla. Ja myös poliittisilla päätöksillä ja linjauksilla pitää pystyä vaikuttamaan syntyvyyteen, jotta luodaan lapsiystävällisempiä yhteiskuntia, jossa tarjotaan hoivaa ja koulutusta ja niitä todella arvostetaan. Mutta tämäkään ei ole mikään lyhyen aikavälin ratkaisu, sillä suurenevat syntyvyysluvut vaikuttavat työvoimaan vasta 40-50 vuoden kuluttua. Nämä ovat klassisia politiikan vastauksia näihin kysymyksiin. Ne ovat hyvin tiedossa, vaikkakaan eivät vielä laajalti käytössä – Jotkut niistä pienentävät julkisia menoja, mutta suurin osa niistä maksaa rahaa. Ja rahat täytyy löytyä nyt heti. Eli maksut täytyy maksaa heti ennen kuin vaikutuksia nähdään, eikä tämä halvaksi tule. Se tarkoittaa sitä, että politiikkoja täytyy muuttaa ennen kaikkea talo, talouspolitiikkaa ja veropolitiikkaa. Näihin trendeihin on saatava muutos käyrät on saatava kulkemaan eri suuntaan. Ei voida uskoa, että korkea verotus aina johtaisi taloudellisen suorituskyvyn laskuun. Näillä toimilla pystytään luomaan oikeudenmukainen tapa jakaa tuloja ja investoida korkeampaan tuottavuuteen. olipa kyseessä sitten yritysten tai julkisen sektorin tuottavuus. Ikääntyminen on yksilölle hyvä asia, mutta se maksaa rahaa yhteiskunnille ja on haasteellista yhteiskunnille. Sillä tavoin hyödyntämällä ikääntyvän väestön taidot pystytään kuitenkin vaikuttamaan työvoiman, työvoimapulaan ja myös ympäristöongelmiin. Kaikkien yhteiskuntien on löydettävä tähän asiaan oma ratkaisunsa – nämä välivuosikymmenet tässä aiheuttavat suurimpia ongelmia siinä, kun pyritään sopeuttamaan tulojärjestelmiä, muuttamaan ihmisten käytöstä ja kun samalla yhteiskuntien etninen rakenne muuttuu. muuttuu. Jos eurooppalaiset haluavat edelleen elää rauhaisassa ja yhteenkuuluvassa yhteiskunnassa ja nauttia hyvästä elintasosta, heidän täytyy työskennellä pidempään, sijoittaa oman terveyteensä, tulla tuottavammiksi, ilman, että näitä kutistuvia ikäluokkia poltetaan loppuun. Pitää sijoittaa myös opetukseen ja koulutukseen ja jakaa tuloja maiden sisällä ja maiden välillä. Ja myös korkeampia veroja on maksettava. Se on fakta. Yhteiskunnista tulee värikkäämpiä ja todella globaaleja. Tarvitsemme poliittista tahtoa ja poliittista toimintaa, jotta tämä muutos tapahtuu. Ja vielä yksi henkilökohtainen ajatus tähän loppuun pitkällä tähtäimellä näitä tarvittavia politiikkoja pystytään panemaan täytäntöön vain, jos kaikilla eurooppalaisilla on sama verotustaso, samat palkat, samat tulot ja sama sosiaalinen suojelu. Ja tämä, jos se nyt yleensä voidaan saavuttaa, niin voidaan saavuttaa ainoastaan niin, että Euroopan unionin politiikoilla pyritään siihen ja pyritään pois tällaisesta vero- ja työvoimakustannuskilpailusta, joka nyt syö yhteiskuntien perustuksia. Sillä nyt jos yhden yksimielisyys tässä heikkenee, niin siitä maksetaan sosiaalisen suojelun heikkenemisen, heikkenemisenä Euroopassa. Dziękuję panu Cichoniowi za wystąpienie. Suuret kiitokset teille, herra Cichon. Kiitos tästä alustuksestanne. Ja nyt todella Ennen kuin äh, siirrymme tähän ensimmäiseen paneeliin, niin äh, myöhemmin hän äh, kuulemme vielä lisää alustuksia, mutta nyt Euroopan parlamentin jäsen Elisabeth Schröter saa tulla johtamaan puhetta. <laughs> Ja, einen No niin, oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani teille kaikille. Minulle ja myös äh, toiselle puheenjohtajalle tämä on ensimmäinen kerta, kun pääsemme tänne ylös istumaan tänne eteen. No joka tapauksessa erittäin mukava toivottaa teidät vielä kerran tervetulleeksi Aloitamme nyt ensimmäisen paneelin. Taloudelliset ja budjettivaikutukset, joita väestömuutoksella on. Monet teistä omilta alueiltanne tiedätte, mitä Euroopan unionissa on käynnissä hyvinvoinnin lisääntymisestä huolimatta väestö ja vuoksi väestö ikääntyy, mutta väestö myös kutistuu ja tietyillä alueilla. Tämän, tämä alueet 2020 tutkimuskin osoittaa, että tietyillä alueilla todella väestön ää, ikääntymisen vaikutukset ovat ää, muitakin voimakkaammat, kun nuoret lähtevät kasvukeskuksiin tietyiltä alueilta, niin mitä voidaan tehdä näillä väestö kato väestöpakoalueella. Itse tulen Brandenburgin alueelta, hyvin läheltä Puolan rajaa itse asiassa. Minun alueellani on hyvin pitkä yhteinen raja Puolan kanssa ja meillä on oikeastaan kaksi ajattelutapaa. Yhtäältä sanotaan, että jätetään, annetaan alueen tyhjentyä, jätetään se luonnon armoille ja sitten nautitaan luonnosta matkailuhankkeiden kautta. Toinen ajattelutapa taas on, että ei, ei luovuta tästäkään alueesta, kehitellään, kehitetään sen mahdollisuuksia, säilytetään perusinfrastruktuurit ja luonnollisesti sopeutetaan ne tähän käsillä olevaan tilanteeseen, kun väestö vähenee. No niin, nyt herra Chervinski. Missä on herra Chervinski? herra Czervinski. Niin, te olette todella esittelijä ja olette valmistellut meille alustuksen, jonka nyt haluamme mielellämme kuulla. Herr Schivinski, das sage ich noch. Niin, kerron tässä vielä lyhyesti, että herra Czervinski on vuodesta 2005 ollut Puolan parlamentin jäsen. Hän tulee Novosasin kaupungista ja vuodesta 1994 vuoteen 2001 hän oli kaupunkinsa pormestari. Ja on kristillisessä demokraattien edustaja. Eh, Donald Taskin eh, hallituspuolueen edustaja siis. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję eh, pani przewodniczącej. Kiitos puheenjohtaja. No niin. On mielenkiintoista voida puhua näistä tärkeistä kysymyksistä ja alusta tätä aihetta tästä jo puheenjohtajatkin puhuivat. Ja kuutin myöskin ilon johtajan alustus. Mutta haluaisin esittää omalta osaltani muutaman kysymyksen ja toivottavasti niihin keskustelun kuluessa vastaukset löytyvät. Ja toivottavasti Tämän paneelin myötä ymmärrämme, mitä kannattaa tehdä näiden kysymysten hoitamiseksi. Eli onko olemassa ylipäätään tällainen väestöikääntymisen eh, liittyvä ongelma. Euroopan komissiohan eh, jo on ehtinyt todeta, että tämä ongelma on olemassa ja se tulee jollain tavalla ratkaista. Mutta jos ajatellaan, että e, ongelma hoituisi itsestään, niin siinä on omat riskinsä. Mutta jos näin ajattelee, niin silloin ehkä voi ajatella, että ei kannata näitä kysymyksiä liikaa esiin nostaa, mutta jos asian jättää oman onnensa varaan, niin silloin saattaakin syntyä vielä suurempia hankaluuksia saavuttaa tavoitteet, joihin haluamme päästä. Eli kyllä meidän kannattaa miettiä hyviä ratkaisumalleja, jotta päästään toivottuihin tavoitteisiin. Ja tällöin tietysti on pyrittävä eh, kestäväpohjaiseen pohjaiseen kasvuun ja hyvään kehitykseen myös ajatellen tulevia sukupolvia. Jos huomioidaan eh, väestöasiantuntijoiden kommentit, niin ymmärretään varsin hyvin, että eh, väestön ikääntyminen ja laskeneet eh, syntymäluvut ovat suuri ongelma ja siitä syntyy myöskin eh, taloudellisia hankaluuksia ja fiskaaliongelmia. Tietysti voidaan miettiä, eh, kannattaako puuttua jollain tavalla verotuksen, vähentää eläkkeitä, miten toimia, miten tarjota työpaikkoja. Kaikki nämä kysymykset jollain tavalla on jo esiin nostettu. Mutta tästä kaikesta huolimatta edelleenkään ei ole ymmärretty, mitkä olisivat sopivat ratkaisumallit ja kuka sitten pitäisi huolen täytäntöönpanosta. Monet jäsenmaathan luottavat omiin voimavaroihinsa, mutta toisaalta on mietitty myös sitä, tarvittaisiinko tässä ja minkälaista unionin tukea ja kumpi näistä ratkaisuista olisi parempi. Puolassa varsin usein on todettu, että taakka, joka jakautuu useille harteille, ei ole liian raskas kantaa. Ja jos Euroopassa oltaisiin valmiit yhdessä kantamaan tämä taakka ja yhdessä miettimään ratkaisut näihin kysymyksiin, jotta voitaisiin vakaa tulevaisuus taata myöskin tuleville sukupolville. niin jos todellakin päästäisiin sellaisiin ratkaisuihin, eh, joita sovellettaisiin kaikissa eri maissa, vaikka eroavaisuuksia onkin eri jäsenmaiden ja alueiden välillä. Mutta jos kuitenkin eh, tällainen yhteys voimavarana nähtäisiin ja yhteisesti ponnisteltaisiin samojen tavoitteiden eteen, niin uskoisin, että olisi helpompi nämä päämäärät saavuttaa, eikä ponnistelu menisi hukkaan. Ja vielä lopuksi on selvää, että meidän on mietittävä myöskin aikataulua, kuinka paljon meillä aikaa on. Varmasti meillä on jokunen vuosi aikaa eh, valmistelu töitäkin ajatellen, mutta jos nyt ei liikkeelle lähdetä, niin jossain vaiheessa saattaa syntyä paniikkireaktioita, kun havaitaan, että onkin liian myöhäistä toimia. Kuitenkin haluaisin esittää sen toiveen, että talouden kasvu, kestävä pohjainen Eurooppa, sosiaalinen kohesio, eli kaikki kysymykset, joita tänään täällä tarkastellaan, ovat kysymyksiä, jotka liittyvät sellaisiin haasteisiin, jotka kyllä voimme kohdata menestyksekkäästi. Näin uskon, jos yhdessä toimimme. Suuret kiitokset teille, herra Cervinski, tästä lyhyestä alustuksesta aiheeseemme. Nyt haluaisin todeta seuraavaa. Kansallisten parlamenttien jäsenillä ja Euroopan parlamentin jäsenillä on täällä nyt sellainen puhejärjestys, että jotta saataisiin hyvää sekoitus kansallisia ja eurooppalaisia kantoja, niin äh, yksi Euroopan parlamentin jäsen ja kaksi kansallisten parlamenttien jäsentä saa aina puheenvuoron. Jokaisella puheaikaa on käytettävissä kolme minuuttia. Ja näette tuosta kellosta, paljonko teillä vielä aikaa on jäljellä. Ai, meillä on puhujalista. Erinomaista, erinomaista. No niin, nyt siis äh, tässä jo näettekin seuraavat puhujat, puheenvuorot. Kollega Kirilov äh, SD-ryhmästä. En näe häntä juuri nyt. Hänpä ei näytä olevan nyt paikalla. Joten näin ollen äh, ehdottaisin, että kuulemme seuraavan puhujan puheenvuoron kansallisen parlamentin edustajaa Ranskan kansalliskokouksesta – herra eh, Jacques Lennay. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, sanoisin muutaman sanon, sanan demografisten, vaikutus, demografisten muutosten vaikutuksista Ranskassa. Ranskakin on valtio, jossa väestö vanhenee jatkuvasti. Meillä tehtiin vuonna 2010 tutkimus tästä asiasta Ranskassa on lähes 70 miljoonaa asukasta, joista ikääntyvä väestön osuus tulee kasvamaan radikaalisti tulevina vuosikymmeninä. Ja lähes kolmannes väestöstä tulee olemaan yli 65-vuotiaita. Tämä selittyy osin sillä, että eliniän odote on kasvanut jatkuvasti mutta samaan aikaan myös, myös syntyvyys ei ole lisääntynyt. Samassa suhteessa tarkoittaa sitä, että väestö ainakin tällä perusteella vähenee. Makroekonomisella tasolla tällä tulee olemaan vaikutusta, vaikka vaikutuksia on kasvuun erityisen vaikea mitata. Potentiaalisen kasvun alueella demografiset muutokset vaikuttavat ennen kaikkea kestävyyteen, ja Ranskassa sosiaaliseen suojeluun. Siksi vaaditaan sosiaaliseen suojeluun muutoksia. Sukupolvien väliset muutokset ja liikkuvuus toimivat kahteen suuntaan. Ikääntyvä väestö voi pysyä työelämässä pidempään ennen eläkkeelle siirtymistään. Ranskassa yli 70-vuotiaita on työelämässä, yli, on työelämässä yli 18 prosenttia ja tällä tavoin voidaan vaikuttaa makroekonomiseen tilanteeseen laajemminkin, mutta tulevaisuudessa tilanne tulee olevaan, olemaan kuitenkin kestämätön. Tästä voi olla tuloksena esimerkiksi sukupuolten välinen sota. Siirtolaisuus tämän tilanteen korjaajana on riittämätöntä, siitä on keskusteltu jatkuvasti, mutta aktiivisen väestön kasvuun sillä ei ole riittävää vaikutusta. Se ei, ei tule olemaan riittävää keskipitkällä eikä pitkällä aikavälillä. Meillä tulee olemaan liikaa tai hyvin suuri osa väestöstä, joka on työmarkkinoiden ulkopuolella. Poliittisia muutoksia eläkeikään on tehty 80-luvulla ja nyt uudelleen 2000-luvulla. Tällaisia päätöksiä on tehty ja niillä saattaa olla hyvinkin suuri vaikutus, kun pyritään miettimään, minkälainen yhteiskunta Ranska on esimerkiksi vuonna 2050 seuraavina vuosina pitää pystyä nostamaan eläkeikä entisestään, jotta sen suhde BKT ei enää kasva. Kiitokset teille. Seuraava puhujamme on Kevin Hopkins. Ja hän edustaa Isoa Britanniaa alahuonetta. Onko hän paikalla? Siellä. Olkaa hyvä. Ah, Thank you. Mhm. Kiitos oikein paljon, rouva puheenjohtaja. Onpa mukava saada tilaisuus puhua täällä tänään. Olemme puhuneet paljon ikääntyvästä väestöstä sekä taakasta sosiaaliturvajärjestelmille ja siitä, että tarvitaan lisää työntekijöitä kantamaan tätä tilannetta ja maksamaan eläkkeet. Mutta tässä on aika suuri ristiriita, koska erityisesti nuorten työttömyys on hyvin korkealla tasolla. Monet ihmiset jäävät työttömiksi, vanhemmatkin ihmiset, jotka menettävät työpaikkansa, haluaisivat työskennellä pidempään, mutta eivät saa työtä. Eli en minä usko, että ongelmaa ratkaistaan, jos tuodaan lisää ihmisiä tätä samaa pottia jakamaan. Jos meillä olisi täystyöllisyys, niin luonnollisesti verovarat lisääntyisivät, eikä myöskään sosiaaliturvajärjestelmän taakka olisi niin kova, ja näin kaikkien elintaso nousisi. Eli minun mielestäni meidän täytyisi puuttua ennen kaikkea tähän joukkotyöttömyyteen Euroopan unionissa sekä sen yksittäisissä jäsenvaltioissa. En minä tiedä, miten <laughs> tämä voidaan tehdä, se tässä tietenkin ongelmana on. Toinen asia on sitten ikääntyvien köyhyys, joka sekin on lisääntynyt erityisesti Britanniassa, kun meillä työeläkkeet ovat äh, vähenemässä, muun muassa yksityisen sektorin äh, työeläkkeet äh, laskevat ja näin ollen eläkejärjestelmät ovat kovan taakan alaisena koska tuotot eivät ole olleet sillä tasolla kuin olisi toivottu. Ja samoin nuoret eivät pysty säästämään tulevaisuuden varalle yhtään mitään. Eli kyllä meillä täytyisi olla pakollinen järjestelmä, joka kattaisi kaikki työntekijät, jos haluamme välttää ikääntyvän väestön joutumisen todelliseen köyhyysloukkoon. Pari seikkaa olen täysin samaa mieltä herra Sishonin kanssa hänen analyysistään. No analyysin kanssa olen samaa mieltä, se oli mielestäni ensiluokkainen kaikista johtopäätöksistä en kyllä ole samaa mieltä, mutta todella kun puhutaan siitä, että täytyisi lisätä syntyvyyttä, itse asiassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa syntyvyyttä ei tarvitse lisätä, ei myöskään maahanmuuttajien määrää. Meillä väestö itse asiassa lisääntyy. Monet nuorista työntekijöistä me tulevat itse asiassa Puolasta, mutta joka tapauksessa väestö lisääntyy, eikä näin ollen missään nimessä syntyvyyttä tarvitsisi meillä lisätä päinvastoin pikemminkin. Pari huomiota tähän liittyen. minä välttämättä osaa ratkaisuja antaa. Ää, tässä toin ehkä pikemminkin ongelmia esiin. Mutta jos minulla olisi enemmän aikaa, niin varmaan ratkaisuakin löytyisi. Kiitos. No, ehkäpä kollegat auttavat teitä, löytävät myös ratkaisuja. Nyt puheenvuoron saa Euroopan parlamentin SD-ryhmän edustaja herra, ei vaan ALDE-ryhmä, ALDE-ryhmä, suotaan anteeksi, ei SD vaan ALDE-ryhmä, liberaaliedustaja siis herra Teodoris Skyläkakis. Olkaa hyvä. Onko hän paikalla? Kyllä. No niin, olkaa hyvä. Teidän on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Demografinen kehitys on ilman muuta suuri haaste tulevaisuutta ajatellen, eikä pelkästään Euroopassa, vaan myöskin muualla. Väestömme Euroopassa ikääntyy ja tämä ilmiö tulee esiin myöskin Euroopan ulkopuolella, sillä näin oli ihan maailmanlaajuisia vaikutuksia. Ja e, kaiken kaikkiaan väestömäärä e, ja ikääntyneen määrä lisääntyy kaksinkertaisesti vuoteen 2050 mennessä, eli tämän, nämä ongelmat myöskin lisääntyvät. Mitään yksinkertaisia ratkaisumalleja tämän ongelman hoitamiseen ei ole olemassa, tarvitaan kuitenkin pitkäjännitteisyyttä, ehkä työikää tulisi nostaa. Ja eh, jos hyväkuntoisena eh, elää, niin pystyy ehkä eh, auttamaan mm, eläkeikäisiä tärkeää olisi kuitenkin, että olisi mahdollista jatkaa työntekoa myöskin virallisen eläkeiän jälkeen. Ja toisaalta tulisi tarkastella myös sosiaaliturvajärjestelmiä. Yleensähän eläkeläiset ovat vielä hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, ja monet haluaisivatkin mielellään vielä jatkaa työntekoa eläkeiän jälkeenkin. Ja olisi tärkeää, että katsoisimme, minkä tyyppisiä eläkekorvauksia mahdollista, Ja on erittäin tärkeää, että tämä on työpohjainen järjestely, koska muuten eläkejärjestelmä ei voi olla kestävä pohjainen minkään muun tyyppinen järjestelmä ei voi tulla kyseeseen. Siihen meillä ei ole varaa. Ja nyt onkin Etelä-Euroopassa törmätty siihen, että eläkeitä joudutaan leikkaamaan, mutta se ei ole mikään helppo asia toteuttaa. Ja kolmanneksi vielä kommentoisin hieman terveyskysymyksiä. Se oli vaan mutta erittäin herkkä asia. Selvää on, että eläkeläiset aiheuttavat lisäkustannuksia – yhteiskunnalle. Ja siksikin on tärkeää, että ihmiset pysyvät terveinä. Eli ennaltaehkäisy on erittäin tärkeä asia. Emme ehkä ole vielä täysin ymmärtäneet, mitä kustannuksia seuraa nimenomaan silloin, kun terveys pettää. Lääkehoito, kaikki muut terveyspalvelut, ne tulevat äärimmäisen kalliiksi. Ja kolmanneksi vielä toteaisin, että ratkaisuja ei tule etsiä pelkästään kansallisesti, vaan tarvitaan myöskin eurooppalaista yhteistyötä. Kiitoksia. Ö, tosiaan puhujat tuolta seinältä näkevätkin, tai voivat ö, luulla näkevänsä, kuka on seuraavana vuorossa. Tämä ei kuitenkaan nyt ole ihan ajan tasalla. Joka tapauksessa seuraava puhuja on Saksan liittoneuvoston edustaja herra Reinhard Pisek. Olkaa hyvä. De. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tuota kun minä olen kyllä tuota Itävallan parlamentista. Oi, voi, hyvänen aika sentään. Minä olen saanut tällaisen listan ja täällä luki kyllä ja tuolla, tuolla seisoo myös Saksan liittoneuvosto. Olen todella pahoillani. Niin täällä on nyt kyllä tapahtunut virhe, eikä tässä teidän maatanne ollenkaan haluttu väheksyä tai vähätellä, siis Itävallan parlamentin edustaja on nyt vuorossa. Herra Reinhard Pisec. No niin, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tosiaan väestömuutoskysymys on muutakin kuin taloudellinen ja rahoituksellinen kysymys. Ähm, kyse on suuresta rakennemuutoksesta. Kun otetaan nyt vaikkapa Itävalta esimerkiksi, Itävallassa on suuri ero todellisen ja siis todellinen äh, eläkkeelle jäämisikä on 59. Eh, virallinen eläkeikä on kyllä korkeampi, mutta todellinen eläkeikä näin alhainen ja tälle asialle täytyy tehdä jotain. Itävallassa ihmiset täytyisi saada ikään kuin palaamaan työelämään. Ja tietenkin meillä järjestelmä on sellainen, että palkan sivukustannukset ovat hyvin, hyvin korkeat, siis työnantajan mm, osalta. Ja samoin työntekijän omat sivukustannukset ovat korkeat ja meidän tulisi muuttaa tätä asiaa niin, että myös ikääntyneitä työntekijöitä saataisiin aktivoitua työelämään. Todella neljännes, yli neljännes kokonaisbudjetista tulee palkkaveroista. Ja tämä itse asiassa tarkoittaa sitä, että de facto palkkoja verotetaan aivan liian kovasti. Ja kun täällä todettiin, että valtion on toimittava. Valtioiden tulisi luoda sellaiset edellytykset, että työntekijät, erityisesti ikääntyneet työn tekijät, ikääntyneet ihmiset saataisiin pysymään työelämässä pidempään. Heillä tulisi olla kannustimia tähän, kannustimia niin työnantajan kuin työntekijänkin puolelta liian tiukka palkkaverotus kyllä tässä kääntyy itseään vastaan. Esimerkiksi Itävallassa, kun ajatellaan verovelvollisten määrää, niin kahdeksan miljoonaa kansalaista, kaksi miljoonaa ihmistä periaatteessa kannattelee tätä koko järjestelmää ja tämä ei tietenkään ole kestävää ja tilanne heikkenee entisestään talouskriisin vuoksi. Todella valtion on luotava sellaiset edellytykset ja mahdollisuudet, että ihmiset löytävät takaisin työhön, työelämään. Kiitos. Kiitokset herra Pisec. Nyt kuulemme Kyproksen parlamentin edustajaa Kristos Tilianides. Olkaa hyvä. Mm, me, Κυρία Πρόεδρε, yes. Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kertoa pienen maan kokemuksista. Nämä kokemukset ovat samanlaisia kuin muissa Euroopan maissa. Ongelmat ovat samansuuntaisia kaikkialla ja siksi siis yhteisiä me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme Euroopan tason ratkaisuja. Ja sen lisäksi kansallisia politiikkoja, joilla pystytään sitten puuttumaan kansallisiin erityispiirteisiin. Euroalueen kriisi ja talouskriisi, jotka tässä ovat nyt meneillään ovat pakottaneet meidät etsimään uusia keinoja päästä pois kriisistä. Nämä välineet voivat olla talouspoliittisia tai muunlaisia. Niillä voidaan puuttua myös väestöhaasteisiin. Siksipä me tarvitsemme Euroopan tasolla yhteistä politiikkaa. Tämä on kaikkein tärkein asia. Minä halusin korostaa myös sitä, että eläkeikiä pitää nostaa. Muuta ratkaisua ei kerta kaikkiaan ole. Kun elinjän odote jatkuvasti kasvaa, myös eläkeikiä voitaisiin nostaa poliittisista puolueista huolimatta. Sillä ei ole väliä, minkä puolueen edustaja on vallassa. Me tarvitsemme myös suurempaa joustoa niiden henkilöiden suhteen, jotka iäkkäämpinä ovat edelleen työmarkkinoilla. Tällä tavoin pystyttäisiin välttämään myös eri ääriryhmien radikalisoituminen. Näillä joustavilla ratkaisuilla siihen päästäisiin. Siirtolaisuus on myös kysymys, joka tulee ottaa huomioon. En tiedä, onko se sinällään tehokas väline, mutta Kuitenkin syvempää integraatiota tarvitaan. Kaikkien täytyy tämä ongelma tiedostaa ja meidän politiikkojen täytyy sitten tehdä tarvittavat ratkaisut. Ratkaisujen tulee perustua tutkimuksiin ja analyyseihin. Meillä on paljon numerotietoa väestötilanteesta ja niitä tulee hyödyntää. Suuret kiitokset teille. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Euroopan parlamentista, Euroopan kansanpuolueen edustaja Rova Danuta Jaclowiecka. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, kun keskustellaan demokraattisista kysymyksistä, tarvitaan aktiivista työllistymistä työntekijöiden vapaa liikkuvuus ei oikein kunnolla toteudu. Vain kaksi prosenttia mm, EU-kansalaisista ovat töissä jossain muualla kuin omassa kotimaassaan. Ja 8 prosenttia olisi kiinnostunut tällaisesta mahdollisuudesta ainoastaan täällä Euroopan parlamentissa olemme saaneet kuulla, että esimerkiksi Bayerin alueella Saksassa tarvittaisiin sotetonsia työntekijöitä. Sitten lähellä rajan toisella puolella Puolassa on paljon työttömiä, mutta on kuitenkin varsin hankalaa houkutella nuoria rajan toiselle puolelle tai saada asiat järjestymään, niin että he voisivat lähteä. Ja tämä johtuu pääasiassa siitä, että ei ole riittävästi tietoa näistä mahdollisista työpaikoista. Myöskin sosiaaliturvajärjestelmissä eri jäsenmaiden välillä on eroja, eikä näistäkään riittävästi tiedoteta. Eläkejärjestelmät eivät toimi riittävän avoimesti. Tämän päivän nuoret toimivat kyllä järkevästi, kun omia tulevaisuuden suunnitelmiaan tekevät. Ja jo varsin varhaisessa vaiheessa rupeavat miettimään myöskin eläkekysymyksiä. Ja koulutuksesta puhuttaessa olemme havainneet, että tarvittaisiin huomattavia muutoksia koulutusjärjestelmiin. Esimerkiksi teknistä osaamista ei ole riittävän paljon nuorilla ja sitä nimenomaan työelämässä nyt tarvittaisiin. Ja olisi erittäin tärkeää mahdollistaa nuoret myöskin muutokselle ja saada heidät ymmärtämään, että muutoksia ja uravalintaan liittyviäkin muutoksia todennäköisesti joutuu kohtaamaan – ja kun työelämästä puhutaan, näyttää siltä, että työelämän tarpeiden ja sitten toisaalta työtä etsivien välillä on jonkinlainen mm, kuilu. Ja PK-yrityksiin tulisi kiittää huomiota, koska ne ovat kuitenkin suurin työnantaja Euroopan unionissa. Sitten ne toimet, joihin nyt on ryhdytty työntekijöiden aktivoimiseksi, eivät ole vielä mm, tuottaneet riittäviä tuloksia. Näyttäisi siltä, että työpaikkoja on saatu ehkä kymmeniä tuhansia, mutta ei satoja tuhansia niin kuin tarvittaisiin. itse tulemasta, jossa alun perin hyödynnettiin sosiaali rahaston varoja varsin hyvin. Sekin on siis mahdollista ja ehkä olisikin hyvä vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä, jotta muutkin voisivat oppia siitä, kuinka mahdollisesti voidaan eh, vaikuttaa myönteisesti työmarkkinoiden kehitykseen. Ja tärkeää olisi myöskin tukea nuoria, jotka ovat valmiita kokeilemaan E, yrittäjän elämää. Mutta ongelmana on alussa se, ettei välttämättä ole riittävästi pääomaa, mutta tällaisia yrityshautomoja, niitä kannattaisi tukea, jotta olisi helppoa nuorille avata oma yritys. Ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista kyllä syytä keskustelua on käydä varsinkin kun pidetään mielessä tämänhetkinen talouden kriisi. Ja kaikilta työmarkkinaesteiltä tulisi pyrkiä välttymään. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja edustaa Puolan senaattia, herra Marek Sielkowski. Jankowski. For this effort of pronouncing my name. Anyway. Niin, minun nimeni ääntäminen on aina vaikeaa. Kun puhutaan demografisten muutosten vaikutuksesta talouteen, haluaisin korostaa sitä, että Euroopassa on kulutettu jo vuosikausien ajan enemmän kuin on tienattu, eli on kulutettu ihan liikaa rahaa nykyiseen hyvinvointivaltiomalliin. Hyvinvointivaltio on ollut Euroopan suurimpia saavutuksia toisen maailmansodan jälkeen, mutta nyt sitä on muutettava. Lisäksi ikääntyvät yhteiskunnat ovat tietyllä tavalla yksilölle hyväksi, mutta julkiselta puolelta ne vaativat paljon lisää panostuksia, paljon lisää rahaa. Eli paljon enemmän on kulutettava, vaikka toisaalta päällä on tämä nykyinen kriisi, jossa edellytetään suurempaa budjettikuria. Väestötiede ei ole mitään tarkkaa tiedettä. Meidän on tehtävä päätökset nyt ja maksettava ne sitten, kun sen aika koittaa. Haasteista huolimatta ja niiden laadusta huolimatta ne on pystyttävä ratkaisemaan. Meidän on pyrittävä viemään läpi tarpeelliset muutokset ajatellen erityisesti tulevia sukupolvia. Me emme voi laittaa omien toimiemme aiheuttamaa taakkaa ja toimimattomuuden aiheuttamaa taakkaa omien lastemme ja lastenlastemme harteille. Me tiedämme kyllä, että paljon tällaisia niukkuustoimenpiteitä vaaditaan, mutta samaan aikaan talous pitäisi saada kasvuun ja pitäisi saada luotua lisää työpaikkoja. No toisekseen, kun näitä muutoksia lähdetään tekemään, taakka on jaettava tasaisesti kaikkien ryhmien harteille, kaikkien järjestöjen harteille. On sanottu, että jotkut valtiot ja ryhmät ovat liian suuria mennäkseen esimerkiksi konkurssiin se pitää tietyssä määrin paikkaansa. Me tarvitsemme lisää solidaarisuutta Euroopassa. Me tarvitsemme parempaa budjettikuria. Me tarvitsemme parempaa sosiaaliturvapolitiikkaa Euroopassa. Meidän tulee toimia koordinoidulla tavalla. Puhemies Busek sanoi tässä tämän kokouksen aluksi hyvin, että tässä nykyisessä kriisissä me olemme vaarassa, koko Eurooppa on vaarassa ja se on toisaalta hyvä kannustin nyt tekemään päätöksiä ja toimimaan. Nyt oltaisiin ehkä halukkaita uhraamaan enemmän myös sosiaalipolitiikan alalla. Minä olen kriisin suhteen edelleen kuitenkin optimistinen. Kiitos. Kiitokset teille. Emme voi vieläkään luottaa tuohon puhujalistaan, joka seinälle heijastetaan. Nyt minun listallani vuorossa on naispuolinen edustaja rouva Santa Kalinin ja Luka Tsevitska. Toivon, että hän on paikalla. Jaaha, taisinpa olla minä, joka äänsin tämän nimen niin huonosti, ettei mennyt perille. Rova Lukasevitsa a different one. Okei. Okay. Okay. Jaha, nyt sain uuden puhujalistan, päivitetyn version kai, joten nyt vuorossa on Tsekin parlamentin edustaja. Nimittäin äm, Jitka, rouva Jitka Chalankova. Ano, tady. Ja. Dobrý den, dobrý den, vážená paní Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä olen. Oikein hyvää päivää, parhaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin lisätä tähän keskusteluun yhden asian, joka varmaan ansaitsee huomiota. Olemme täällä kuulleet, että ilman maahanmuuttoa Eurooppa ja sen väestö kuihtuvat. Samalla meillä on kuitenkin ongelma sosiaaliturvajärjestelmien kantavuuden suhteen, hyvinvointiyhteiskunnan suhteen. Äh, usein nyt äh, perheet huolehtivat sitten keskuudessaan lapsista ja vanhuksista. Ja vain palkkatyö saa äh, ikään kuin kunnioitusta ja nyt äh, esimerkiksi äidit pakotetaan lapsen syntymän jälkeen mahdollisimman pian palaamaan työmarkkinoille. Ja tämän tyyppiset äh, suuntaukset ja tällainen paine usein kohdistuu ydinperheeseen ja perheiden yhteenkuuluvuuteen ja johtaa sitten siihen, että syntyvyys laskee. Samalla voimme nähdä, että hyvinvointivaltion äh, rahoittaminen tällaisenaan on tullut mahdottomaksi. Perheillä on yhä useampia tehtäviä. Kaikkien täytyy käydä palkkatyössä ja samalla huolehtia esimerkiksi vanhustensa äh, hoitamisesta ja lasten hoitamisesta ja niin edelleen. Valtio sysää myös nämä tehtävät perheen kontolle. Tässä eri äh, toimet äh, johtavat siihen, että esimerkiksi lapsen syntymän jälkeen on palattava työhön mahdollisimman pian. Kuitenkaan seniorikansalaisia, ikääntyviä kansalaisia ei tueta ää, äh, samalla tavoin esimerkiksi työelämän suhteen. Ja siksi meidän todella tulisi ehdottomasti priorisoida perheitä. Perheitä tulisi tukea niin, että perheet voisivat jälleen toimia perheinä ja tietenkin samalla perheitä tulisi tukea esimerkiksi niin, että valtio tarjoaisi erilaisia mahdollisuuksia ikääntyvien hoitoon. Myös tiedottamiskampanjat olisivat tällä alalla tärkeitä. Meidän täytyy muistaa, että sosiaalinen yhteiskuuluvuus itse asiassa kuuluu perheisiin. Kiitoksia. Ja nyt minä siirryn tästä puheenjohtajan paikalta ja toinen puheenjohtaja Edmund Wittbrod saa jatkaa puheenjohtajana. Oi, hän tulee kyllä huolehtimaan näiden puolalaisten nimien antamisesta huomattavasti minua paremmin. No, hän on senaatin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja. Onpa mukava, että olette nyt täällä Euroopan parlamentissa ja saatte johtaa täällä puhetta. Olkaa hyvä. Szanowni Państwo, teraz głos zabierze... Niin, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan seikkaan. Ja nyt tässä on ilmeisesti mikrofonin kanssa vähän ongelmia. Tärkeää kuitenkin on, että asioissa toimitaan horisontaalisesti, jos mahdollista. Eli on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota kaikkiin niihin sektoreihin. Esimerkiksi on huomioitava demograafinen kehitys, huomioitava terveyspoliittiset toimet ja myöskin kaikki eri sidosryhmät ja toimijat on saatava mukaan näihin keskusteluihin. On oltava yhteydessä kansalaisjärjestöihin, myöskin eh, alueellisen tahon toimijoihin. On tärkeää, ettei näitä unohdeta tietysti myöskin kansallisilla parlamenteilla ja hallituksilla on oma tärkeä roolinsa, niin kuin myöskin Euroopan unionin toimielimillä. Mutta jos liian sirpalleisesti ryhdymme asioita tarkastelemaan, niin on vaikea näin monimutkaiseen haasteeseen voida kunnolla vastata. Ja sitten vielä toteaisin seuraavaa. Jossain vaiheessa esiin kysyttiin, olisiko mahdollista, että saattaisi syntyä jonkinlainen sota sukupolvien välille. No, tässä ehkä äh, tarkoitettiin sitä, että syntyy sota työpaikoista tai varoista, eli siitä, että joudutaan taistelemaan ikään kuin paikasta auringon alla. Tästä asiasta välttämättä eh, tietoa ei ole kovinkaan paljon, mutta esimerkiksi Puolassa toteutetut tutkimukset osoittaisivat sen, että eh, jos eläkeikäinen ihminen vielä jatkaa työelämässä, niin hän ei välttämättä vie tällöin työpaikkoja nuoremmilta pois. Ongelmana kuitenkin on se, että nuoria ei saada riittävän hyvin työllistettyä. Esimerkiksi eläkejärjestelmiin kohdistuvat paineet vähenevät, jos eläkeikäinen eh, henkilö on töissä ja tällä tavalla hänestä on ikään kuin hyötyä myös nuoria ajatellen. Ja jos eläkejärjestelmät ovat kunnossa, niin siitä on hyötyä kansantaloutta ajatellen ylipäätään. Näin kasvukehitys mahdollistuu helpommin. Puolan osalta voin todeta, hyvät naiset ja herrat, että 94 miljardia sitten joudumme maksamaan nimenomaan e, eläkekysymyksiä varten. Jos tätä ei tarvittaisi, olisi ollut mahdollista päästä kasvun tielle. Ja jos siirretään eläkeikää ja saatetaan eläkeikäiset ihmiset työmaailmaan, tällä tavalla voitaisiin mahdollistaa erilaisia työpaikkoja nuorille. En usko, että tätä mahdollisuutta tarvitsee pelätä. Kiitos. panu Jamesowi Clapisonowi House of Commons UK. Ja seuraavana sitten UK-edustaja House of Commonsista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut varsin hedelmällistä keskustelua ja olen saman, edellisen puheen kanssa samaa mieltä siitä, että ei välttämättä pidempään työelämässä pysyvät vanhemmat työntekijät, he eivät välttämättä vie työpaikkoja nuoremmilta. Meidän pitää miettiä, miten ikääntyvän väestön eläkkeet maksetaan, kun eläkeikäistä väestöä on yhä enemmän. Meidän pitää pystyä lisäämään järjestelmien joustavuutta. Jossakin kohtaa tässä sanottiin, että nuoria on liian vähän. Jos mietitään Iso-Britanniaa, niin kyse ei ole nuorison puutteesta, vaan siitä, että nuorille ei ole töitä. Meillä on miljoona nuorta työtöntä ja satoja tuhansia nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä missään töissä. Ja erityisesti näiden nuorten tulevaisuus näyttää todella heikolta. Jos he eivät löydä työpaikkaa, niin silloin tästä tulee sukupolvien ongelma, koska tämä, tämä sukupolvi siirtää ne omat tapansa edelleen lapsilleen ja, ja niin edelleen. Ja sillä tavoin meillä tulisi olemaan miljoonia sellaisia ihmisiä, jotka ovat pudonneet täysin työmarkkinoiden ulkopuolelle. Asteikon toisessa päässä on sitten vanhempia työntekijöitä, jotka, joille ovat koittaneet varsin kovat ajat he eivät välttämättä löydä uutta työpaikkaa, eivät ainakaan taitojaan päivittämättä. Mediassa on myös jonkinlaisia ennakkoluuloja ikääntyneempiä työ, työntekijöitä kohtaan. Meidän tulisi tarkastella kuitenkin työvoiman kysynnän määrää yhteiskunnassa. Me olemme ehkä hiukan eri mieltä osasta näitä väitteitä, joita täällä olemme kuulleet erityisesti siitä, mitä, mitä, siihen liittyen, mitä ILOn puhuja sanoi. Maahanmuutto voi olla hyvä asia, se voi auttaa yhteiskuntaa, se voi auttaa yhteiskuntien taloutta, mutta Ison-Britannian tapauksessa, jos mietitään väestöllisiä ongelmia ja kestävyyttä, Isossa Britanniassa mieleen tulee väestön koko ja, ja se ikään kuin maamme liikakansoitus, johon holtiton siirtolaisuus saattaa johtaa. Meillä on hyvin suuret, suuret siirtolaisvirrat, joita Iso-Britanniaan tulee, ja meillä myös väestön tiheys on paljon suurempi kuin esimerkiksi Saksassa. Erityisesti Kaakkois-Englanti on hyvin suuren siirtolaispaineen kohteena ja se aiheuttaa sitten omanlaisiaan ongelmia, esimerkiksi juuri tällaista liikakansoitusta. Kiitos. Kiitos. Alahon edustaja ja sitten Nilsson Ruotsin parlamentista, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Näin aluksi haluaisin todeta, että monet ovat täällä puhuneet väestö kehityksestä kriisinä ja ongelmana, mutta olennaisilta osaltaan se itse asiassa on aika myönteinen tosiasia, että ihmiset elävät nykyään pidempään. Tämähän johtuu hyvinvoinnin lisääntymisestä Euroopan unionissa. Tämähän on myönteistä. Mitä sitten tulee eläkejärjestelmiin? Eläkejärjestelmäthän ovat sukupolvien välinen sopimus. Kyse on luottamuksesta. Jos luottamusta ei ole, sitten ollaankin kyllä pahassa pulassa. Meillä Ruotsissa kokemuksemme on sellainen, että aika tarkkaan 20 vuotta sitten otimme käyttöön uuden eläkejärjestelmän, joka on täysin irrallaan äh, erotettuna äh, valtion budjetista. Se ei ole osa valtion budjettia. Äh, eläketaso ja yhteiskunnan kehityksen taso sekä palkka kehitys liittyvät yhteen. Meillä on erittäin joustava eläkejärjestelmä. Saa, ihminen saa olla töissä juuri niin pitkään kuin haluaa. Ja tosiaan tämä järjestelmä otettiin käyttöön 20 vuotta sitten ja tänä aikana yli kahdella vuodella eläkkeelle jäämisikä on noussut. Eihän tuolloin kukaan vakuutusmatemaatikko olisi voinut arvata, että tämä kehitys äh, on näin nopeaa ja samoin elinjään odote on lisääntynyt. Ongelma on tietenkin siinä, että tarvitaan rahoitusta tälle järjestelmälle ja järjestelmän rahoittaminen vaatii tietenkin työpaikkoja. Ja myös Ruotsissa nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla. Useimmiten on niin, että ihmiset siirtyvät työelämään yhä myöhemmin he opiskelevat pidempään, jäävät eläkkeelle entistä aikaisemmin, eli se kausi, jolloin he maksavat eläkettä itselleen, on yhä lyhyempi. Ja kyllä täytyisi katsoa, että minkälaisia työpaikkoja myös ikääntyneille voisi olla tarjolla. Meillä on monia työmarkkinoiden aloja, jotka itse asiassa syrjivät ikääntyneitä työntekijöitä, ja meidän täytyisi nyt keskittyä siihen, että että miten saadaan myös heille enemmän työpaikkoja ja miten nämä ongelmat saadaan ratkaistua. Kiitos. Kiitos paljon. Ja sitten Unkarin parlamentin edustaja. Niillä, olkaa hyvä. Kiitos, voin puhua. Siltä pohjalta, mitä tässä jo on sanottu, Vaikuttaisi siltä, että jonkin verran eroavaisuuksia on siinä, miten näitä asioita tarkastellaan. Esimerkiksi Unkarin osalta miesten keski-ikäinen elin odotan 65 vuotta, eli 5 vuotta vähemmän kuin keskiarvo Euroopassa. Ja kun eläkkeistä ja muista keskustellaan, tämä on syytä muistaa. Unkarissa muuttoliike suuntautuu varsinkin nuorten pätevien työntekijöiden osalta pitkälti maasta poispäin. Ja se on uhka maamme taloudelle. Eikä ongelmana ole pelkästään eh, se, että nuoret lähtevät pois, mutta ongelmana on se, että tämä tarkoittaa myös aivovientiä, vuotoa, koska hyvin koulutetut pitkälti muuttavat pois. Ja sitten maahan jäävien on eh, hankala täyttää tarvittavia työpaikkoja. Eli rakenteellisesti tämä on maassamme ongelma. Ja eh, työttömille maassamme on varsin hankala eh, luoda työpaikkoja ja demografinen tilanne on myöskin eh, kehittymässä huonoon suuntaan ja maan kilpailukyky tästä ilman muuta kärsii. Ja koko ajan kuilu kasvaa. Myöskin yhteiskunnan sisäiset erot ovat koko ajan kasvamassa ja näin jännitteet lisääntyvät, maan sisäiset jännitteet katsoisin, että tämänpäiväinen keskustelu on varsin hyödyllinen ja toivottavasti siitä tulee hedelmällinen. Nythän tarkastellaan nimenomaan, eh, tai esillä on kovasti ollut tuleva rahoituskehys. Ja tärkeää olisikin, että painotukset osattaisiin asettaa oikein. Itse edustan ekologista puoluetta maassamme ja me katsoisimme, että tärkeää on nimenomaan lähteä liikkeelle kestävyydestä, kun talousarviokysymyksiä tarkastellaan. Ja omia resursseja eh, tulisi voida hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, koska tällä tavalla voidaan tarjota mahdollisuuksia myös nuorille löytää omasta lähipiiristään tai ainakin omasta maastaan työpaikkoja. Ja yksi paras ratkaisu olisi vahvistaa kohesiopolitiikkaa ja jakaa varat paremmin, eh, kohesiopoliittiset varat, jos halutaan tätä ulospäin suuntautuvaa muuttovirtausta jollain tavalla tyrehdyttää. Ja tärkeää olisi myöskin eh, tukea naisten takaisinpääsyä työmarkkinoille – lastensaannin jälkeen, koska muutoin tilanne hankaloituu entisestään. Kiitos paljon, herra Mille. No niin, hyvät naiset ja herrat, ennen kuin puheenvuoron saavat seuraavat puhujat ja herra Kijon sitten yhteenvetoa varten haluaisin omalta osaltani hieman painottaa muutamaa tärkeää seikkaa ja viitata siihen, mitä Puolan senaatin ja Kyproksen parlamentin edustajat jo esiin toivat. Eli paikallisessa ja alueellisessa kehityksessä on huomattavia eroja ja se on huomioitava päätöksenteossa. Ja tässä on pitkälti puhuttu pelkästään haasteista, ja siitä, miten voida ratkaista hankaluuksia ja ongelmia, jotka seuraavat väestön ikääntymisestä. Me emme paljonkaan puhu mahdollisuuksista, joita tässä ehkä kuitenkin myös on. Sillä kun väestö ikääntyy, niin on selvää, että silloin tarvitaan enemmän tietynlaisia palveluja ja tuotteita vastaamaan iäkkäämmän väestön tarpeita ja voitaisiin ajatella, että eh, tällä tavalla myös uudet työpaikat saattaisivat mahdollistua nuorillekin. Ja kun ihmiset elävät pidempään, kuitenkin pysyvät pidempään terveinä henkisesti ja fyysisesti, niin heidän taitojaan ja osaamistaan ja potentiaaliaan tulisi osata hyödyntää kunnolla. Ja tässä esitettiinkin kysymyksiä myöskin panelistille Meri Antan. Annan tässä vaiheessa nyt sitten puheenvuoron eteenpäin herra Kishonille. Olkaa hyvä, voitte reagoida näihin käytettyihin puheenvuoroihin. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuulin erinäisiä kommentteja, joihin minusta tässä pitää nyt puuttua. Aluksi haluaisin sanoa, että tämä oli hyvä keskustelu tästä aiheesta – poimin vi- viisi tai kuusi seikkaa, jotka kaipaavat nyt selvennystä. Eräs osallistuja Isosta Britanniasta sanoi, että ilmeisesti on olemassa ristiriita korkean työttömyyden ja eläkeiän noston välillä. Kysyit minulta, että mistä niitä työpaikkoja saa ja miten nämä asiat saisi sopimaan yhteen. Tähän on tekninen vastaus ja se on se, että olemme tehneet tästä asiasta ennusteita. Nykyisillä työttömyysluvuilla ja ennustettavalla väestön kehityksellä tuo ristiriita katoaa noin vuonna 2025 tai 2030. Silloin aktiiviväestöstä on jo pulaa. Palaan tähän kohta. Silloin tämä, tämä ristiriita tasapainottuu. Se ei katoa joka paikasta, mutta joistakin maista. Kriisi saattaa lykätä tätä viidellä kuudella vuodella, emme tiedä ihan tarkkaan tätä, mutta tähän on olemassa demografinenkin ratkaisu. Toinen tähän liittyvä seikka – Eli tämä ristiriita liittyy siihen, että meillä on myös korkea nuorisotyöttömyys? Te varmaan osaatte vastata näihin kysymyksiin paremmin kuin minä. Ovatko kaikki nuoret itse asiassa työllistettävissä? Vai onko heillä puutteellinen koulutus, puutteelliset ammatilliset taidot, puutteellinen kotikasvatus, joka estää heitä tulemasta työmarkkinoiden tuottavaksi jäseneksi? Ja tarvitaanko tähän asiaan investointeja jo hyvin varhaisesta iästä lähtien yhteiskunnan taholta, kun nyt näyttää siltä, että, että vanhemmista lasten kasvattaminen on jatkuvasti vaikeampaa. Budjettileikkaukset, joita on aiemmin te, tehty ja nyt tehdään säästötoimien puitteissa, osuvat luultavasti väärään kohteeseen, nimittäin koulutukseen ja opetukseen jäsenvaltioissa – tästä negatiivisia seurauksia on jo nähtävissä, sillä se vaikuttaa suoraan siihen, kuinka hyvin työllistettävissä nuoret itse asiassa ovat. Sitten täällä otettiin esiin eräs toinen asia, joka oli se, että enää ei ole varaa hyvinvointivaltioon. No kuka niin väittää? Ja miksi? Uudelleenjako itsessään ei estä kasvua ei kasvu välttämättä tyrehdy, jos varallisuutta pyritään jakamaan uudestaan. Se ei, ei mene sillä tavoin. Uudelleenjaossa on eroavaisuuksia, ja nämä suuret eroavaisuudet eivät heijasta välttämättä taloudellista suorituskykyä yhteiskunnassa. Jos täällä sanotaan, että ei ole varaa hyvinvointivaltion, se tarkoittaa sitä, että nykyisellä verotustasolla – meillä ei ole varaa maksaa näitä korvauksia ja etuisuuksia. Mutta kuka sanoo, että ne nyky, nykyinen verotaso ja nykyiset etuisuudet ovat kiveen hakattuja? Totta kai niitä voi muuttaa. Mehän voimme verottaa ihan niin paljon kuin vain ikinä, ikinä keksimme. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa – verot ovat korkeampia kuin Isossa Britanniassa. Miksi näin on? Yhteiskunta on tehnyt päätöksen, että se verottaa enemmän, mutta tarjoaa samalla parempia etuisuuksia. Hyvinvointivaltion rahoittamisessa on kyse poliittisesta tahdosta ja päätöksestä, millä tasolla tätä, tätä uusjakoa tehdään. se viesti, jota tässä nyt yritän välittää, on, on se, että on, Euroopassa on alueita, joissa verotuksen täytyy kiristyä ja, ja se voi myös kiristyä. Jos joku väittää, että, että näin ei voi tehdä, niin totta kai se riippuu sitten verojärjestelmän rakenteesta ja, ja kannustimista ja muusta. Mutta ei kannata väittää, että, että sitä verotusta ei voisi kiristää tai että siihen hyvinvointivaltion ei olisi varaa. Se ei pidä paikkaansa. Totta kai 100 prosenttia on verotuksessa aina, aina se yläraja, mutta Euroopassa on valtioita, jotka voivat tehdä en, enemmän tällaista varallisuuden uusjakoa kuin toiset valtiot. No entäpä eurooppalainen vastaan kansallinen politiikka? Meillä on yhteiset sisämarkkinat, ihmiset, palvelut, tavarat liikkuvat vapaasti ja sitä varmasti jatketaan tulevaisuudessa, niin en ymmärrä, miten voisi luoda tähän jonkinlaisia pelkästään kansallisia ratkaisuja. Ei, eivät sellaiset ole enää mahdollisia, jos tätä nykyjärjestelmää halutaan ylläpitää, jos sisämarkkinoita halutaan ylläpitää. Meidän pitää pystyä siirtämään väestöä sinne, missä tarvitaan enemmän työvoimaa, ja sitä ei voida tehdä, jos ei eurooppalaista lainsäädäntöä ole. Tämä asia jää usein huomiotta – Täällä viitattiin samaan asiaan. Euroopassa on alueita, joissa väestöä on liikaa ja, ja toisia alueita, joissa sitä on liian vähän. Olen samaa mieltä siitä, mitä ison britannia ja Brandenburgin edustajat tässä sanoivat. Mutta jos halutaan, että väestö liikkuu näiltä liikakansoitetuilta alueilta tyhjille seuduille, niin tietenkin siihen täytyy luoda infrastruktuuri, joka se mahdollistaa ja se vaatii taas rahaa. Jos halutaan, että väestö muuttaa eikä haluta, että ihmisten lähtöalueet ovat kestämättömässä asemassa, niin silloin nämä talouden rahavirrat täytyy kääntää toiseen suuntaan. Jos ihmiset siirtyvät A-sta b rahan on ainakin jossain määrin mentävä silloin B-stä A-han. Aktiiviväestöä ei voi siirtää toiseen paikkaan ja jättää sitten heikommassa asemassa olevaa väestöä jälkeen ilman, että, ilman, että sinne kohteeseen investoitaisiin. Näin ei voi olla. En ole väittänytkään, että siirtolaisuus ja, ja maahanmuutto olisi tässä se ainoa ratkaisu. Minä pyrin aina luomaan malleja eri tilanteisiin. Eli jos tässä mietitään 15 EUn jäsenvaltiota, niin silloin joka viides vuosi, aina, aina viiden vuoden aikajaksoissa, jos maahanmuutto kasvaisi samalla tavoin jokaisessa maassa EU-15, väestö räjähtäisi aika pian käsiin. Ja jossakin kohtaa sitten meillä olisi Euroopan unioni, jossa olisi järkyttävä määrä ihmisiä ja se on aivan kestämätön ajatus. Eli maahanmuutto yksinään ei ole ratkaisu. Pitää pystyä löytämään ratkaisu, jossa yhdistetään korkeampi työllisyys, korkeampi maahanmuutto ja pitää luultavasti sijoittaa lisää rahaa nuoriin ihmisiin ja lapsiin, jotta heitä saadaan paremmin työmarkkinoille. Se ei ole mikään helppo asia tehtäväksi. En ole mikään pessimisti, mutta sanoisin, että jos saadaan pidettyä yllä vakaata pientä kasvuprosenttia EU:ssa, niin silloin EUn eri alueet voisivat päästä suhteellisen samanlaiselle pohjalle – niin, että esimerkiksi tulonja, tulonjako Euroopassa olisi sellaisella järkevällä, kestävällä pohjalla, jotta se ei kannustaisi ihmisiä muuttamaan minne sattuu joillakin alueilla, joissa on ollut esimerkiksi väkivaltaisuuksia, ihmiset siirtyvät toisille alueille, olivat siellä 90-luvulle asti ja nyt taas siirtyvät uusille alueille. Tällaiset työllisyyden ongelmat on pystyttävä ratkaisemaan. Jos näihin ongelmiin halutaan löytää ratkaisuja, ja tämä on viimeinen, viimeinen pointti, jonka tässä otan esiin, on se, että tähän on sijoitettava julkista rahaa. Markkinoiden täytyy sijoittaa rahaa, jotta ne saavat aikaan ratkaisuja väestön väestönmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin, mutta koska markkinat eivät näin halua tehdä, niin silloin se rahan on tultava julkiselta puolelta, on sijoitettava elinikäiseen oppimiseen. Ei se, ei se tapahdu ilmaiseksi. Ihmiset on otettava ikään kuin irti siitä nykyisestä elämästä ja, ja tarjottava heille jotain muuta. Jotkut ihmiset ovat tehneet samaa työtä 30-40 vuotta. Heidät pitää pystyä kouluttamaan uudestaan ja se tarkoittaa sitä, että työllisyyskustannukset ja julkiset menot kasvavat ja ne rahat eivät tule markkinoilta, niiden on tultava valtiolta. Siksi nyt on maksettava korkeampia veroja, jotta pystytään ratkaisemaan ongelma, joka räjähtää käsin 20-30 vuoden kuluttua. Sillä ne ihmiset, joita nyt koulutetaan ja opetetaan kouluissa, siihen menee vielä parikymmentä vuotta, että he ovat työmarkkinoilla. Eli jollakin tavoin tällaiset ennakoivat sijoitukset ja investoinnit on saatava poliittisesti hyväksyttäviksi ja se on kyllä todella suuri haaste, sillä monista se on ainoastaan suuri ongelma. Nämä säästötoimet, joita nyt nähdään Euroopassa ja, ja muualla maailmassa, ovat sellaisia, että niillä leikataan väärästä päästä, väärästä asiasta. Me tarvitsisimme pitkän aikavälin investointeja ja nyt, nyt leikataan itse asiassa sieltä, mihin näitä investointeja tarvittaisiin. Kiitos. Kiitokset teille. Kiitos oikein paljon siitä, että veditte tässä lankoja yhteen vastasitte kysymyksiin. Nyt vielä Viron parlamentin edustaja saa käyttää puheenvuoroja tämän jälkeen herra Cherminski. Olkaa hyvä. vabandust öö, tere ka minu poolt kõigile tegelikult no oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani on hyvin vaikea nyt käyttää puheenvuoro tuon äskeisen puheenvuoron jälkeen, mutta ehkäpä nyt korostan kuitenkin vielä muutamaa kysymystä. Itse tulen raja-alueelta, Euroopan unionin rajamailta, ja meillä päin sanotaan, että kuinka rikkaita tai köyhiä ihmiset sitten ovatkaan, eivät he täysin tyytyväisiä ja näin voidaan nähdä tänäänkin. Yhdistyneen kuningaskunnan edustaja totesi, että heidän syntyvyyslukunsa eivät ollenkaan ole ongelma, kun puolalaiset huolehtivat heidän syntyvyydestään. Meillä on ihan vastaava ongelma, sillä monet meidän nuoristamme ovat muuttaneet muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Vastaanottajat varmasti ovat tyytyväisiä, mutta me emme ole tähän niinkään tyytyväisiä. Ja kun puhutaan maahanmuuttajien käytöstä työmarkkinoilla, niin ne ovat tietenkin hieman erilaisessa asemassa. Ja sitten mitä tulee eläkeikään, niin kuin tässä unkarilainen kollegakin totesi, esimerkiksi Virossa tai Unkarissa elinjän odote on äh, alhaisempi kuin esimerkiksi Ukossa tai Saksassa. Myös meidän äh, terveydenhoitojärjestelmämme ovat huonommat. Esimerkiksi 55-vuotias puuseppä Virossa varmasti on jo kypsä jäämään eläkkeelle. Hän on liian sairas jatkaakseen työelämässä. Eli kyllä meidän täytyy ottaa huomioon se, että olosuhteet ja ongelmat ovat erilaisia eri maissa. Eh, ei tietenkään kaikkia ongelmia pysty kansallisella tasollakaan ratkaisemaan. Kyllä minä olen varsin optimistinen ja toivon, että Euroopan unionin jäsenvaltiot saavat näitä ongelmia ratkaistua yhdessä. Tällä hetkellä kuitenkin useimmat maat pyrkivät ajamaan vain omaa etuaan. Eh, pyrin tässä olemaan rakentava. Joku täällä viittasi niin kutsuttuun hopeatalouteen. Olisin aika tyytyväinen, jos kollegani kertoisivat hyvistä esimerkkeistä siitä, miten ikääntyneet saadaan mukaan työmarkkinoille. Me olemme puhuneet Viron parlamentissa tästä hyvin pitkään ja hartaasti, mutta emme oikein saaneet hyviä päätöksiä aikaan, koska pakollinen johtopäätös oli se, että <laughs> ei, ei, vanha nuorru. Ja on vain joitain aloja, joilla ikääntyneet voisivat työskennellä Virossa – koulutustaso on yleensä hyvin korkea ja korkeasti koulutetut ihmiset puhuvat yleensä paria kolmea vierasta kieltä ja heitä aivan varmasti heille löytyy työtä 90 asti, mutta jos heillä ei näin koulutusta ole, niin ei heillä varmaan sitten heille sitten työtäkään löydy, eli olisi hyvä kuulla hyvistä esimerkkeistä muilta. Kiitos paljon. Haluaisin kiittää kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenten osallistumisesta tähän keskusteluun. Ja nyt sitten antaisin Eera Servinskille puheenvuoron loppukommentteja varten. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący. Kiitokset. E, hyvä puheenjohtaja. Äh, hyvät naiset ja herrat. Minua pyydettiin tässä ikään kuin vetämään yhteen hieman käytyä keskustelua ikään kuin tällaisena loppuraporttina käydystä keskustelusta. Mutta tietysti minusta on se, mitä itse alussa esitin, eli nämä kysymykset. Löytyykö niihin vastaus? Ja yksi kysymys kuului, onko todellista uhanvaraa olemassa, jos emme toimi. Ja nyt käytetyt puheenvuorot kyllä toivat esiin sen, että ongelmia on ja myöskin ratkaisumalleja ehdotettiin. Eli vaikuttaisi siltä, että kyllä jollain tavalla tulee toimia ja välittömästi, koska kriisin uhka ja kriisin syvenemisen uhka myöskin on todellinen. Ja sitten eh, kysymys kuului myöskin, kenen tulisi toimiin ryhtyä. Ja mm, oli hyvä, että tämä keskustelu käytiin ja oli mielenkiintoista kuulla eh, näkemyksiänne. En tiedä, eh, kukaan ei tässä ainakaan syyttävällä sormella osoittanut ketään toista näyttää siltä, että meidän tulee kansallisella tasolla toimiin ryhtyä, mutta sitten näitä toimia koordinoida Euroopan tasolta. Varmasti tämä on ihan hyvä eh, yhteenveto. Tietysti eh, tässä esiin tuotiin myöskin kansallisesti toteutettuja ratkaisuja eh, ja ehkä voisi hieman luokitella näitä ongelmia tässä myöskin. Vaikuttaisi siltä, että tavoitteena olisi pyrkiä ja talouden kasvuun ja tavoitteena olisi myöskin luoda uusia työpaikkoja. Eli talouden kehitys on tärkeässä roolissa, koska jos talous kehittyy, saadaan Mm, lisää ihmisiä työelämään ja olisi tärkeää myöskin rohkaista nuoria aikaisemmin tulemaan mukaan työelämään. Enkä nyt yksityiskohdista puhu talouden eh, kehitykseen liittyen, mutta mm, toteaisin kuitenkin, että eh, terve valtion talous on tärkeä perusedellytys kasvulle. Ja siksi onkin tärkeää, että kukin maa pitää huolen näiden kysymyksen kuntoon saattamisesta. Ja tämä asia ilman muuta työllistää myöskin Euroopan parlamenttia. Ja keskustelussa esiin nousi muitakin seikkoja. Todettiin esimerkiksi, että Ruotsin tilanne on varsin erilainen kuin esimerkiksi eh, Britannian tilanne. Ja sitten, eh, niin kuin viimeinen puheenvuoro osoitti, Viro on ihan omanlaissaan tilanteessa. Eli näistä omista lähtökohdista on liikkeelle lähdettävä, se on ihan selvä. Ja on myöskin ymmärrettävä, että tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita, eli saattaa markkinat jälleen tasapainotilaan ja näin mahdollistaa hyvä tulevaisuus uusille sukupolville. Ja tärkeää on koordinoida Euroopan tasolla myöskin paikallisia toimia ja sitten vielä seikka, joka esiin nousi keskusteluissa, mutta jota ei ehkä asiantuntijatasolla aina riittävän hyvin huomioida, kun tutkimuksiakin tehdään, eli tämä sosiaalinen vuoropuhelu ja tiedon välittäminen jäsenmaillemme ja alueillemme. Tällaista tarvitaan. Ja Tiettyä uhkaa on olemassa, mutta on ymmärrettävä, että kaikkien on ymmärrettävä se, miten mahdollisesti saavuttaa asetetut tavoitteet. Ja kun näitä asioita tarkastelemme, eh, on ymmärrettävä, että jos emme ole yhteydessä riittävän hyvin kansalaisiimme ja suureen yleisöön, kaikki tämä hankaloituu entisestään. Kiitos. Ja chciałbym podziękować. Lämpimät kiitokset. Herra Ja haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Näin saimme ensimmäisen paneelin ihan aikataulussa päätökseen. Ja nyt sitten Danta Hybmar johtaa seuraavaa paneelia ja myöskin herra Koseski, joka EU-asioiden e e, valiokunnassa toimii Puolan parlamentissa.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 Ennen kuin nyt aloitetaan, haluaisin pyytää Bogdan Borucevicia puheenjohtajaksi tässä. E, chciałbym powitać sprawozdawczynię, panią Konstan. Toivottaisin tervetulleeksi esittelijän Konstans Kreelin. Hän on Euroopan parlamentin jäsen. Edustaja Hybner täällä toivotettiinkin jo tervetulleeksi. Sitten meillä, meillä on herra Kovacevski, joka jatkaa täällä pöydän takana. Nyt pyytäisin esittelypuheenvuoron edustaja Kreeliltä. Kiitos herra puheenjohtaja. Rova Hybner, parhaat kollegat. Aivan uusi asia minulle seistä täällä edessä. Yleensä me Euroopan parlamentissa pidämme puheenvuorot omilta paikoiltamme, mutta mukava päästä tänne eteenkin. Toivon, että tulkkaus toimii niin kuin aina. No niin, hyvät naiset ja herrat kollegani Van Nistelrooy, ja minä olemme tämä, tästä asetuksesta esittelijöinä Euroopan parlamentissa. Te tiedätte, että komissio esitteli lokakuun alussa lainsäädäntöpaketin tulevaa kohesiopolitiikkaa silmällä pitäen. Siitä lähtien me olemme asiaa nyt valmistelleet ja työstäneet, lyöneet lukkoon aikataulu niin, että toivoaksemme vuoden 2012 loppuun mennessä saadaan aikaan yhteinen lainsäädäntöpaketti liittyen kohesiopolitiikkaan. Tämä tietenkin riippuu nyt myös keskipitkän aikavälin rahoituksesta, onko rahoituskehyksestä sovittu, koska jos ei ole sovittu, niin lainsäädännöstäkään ei voi tehdä päätöstä. Toivon kuitenkin, että me kaikki kovasti ponnistelemme ja ministerineuvosto, kuten Euroopan parlamenttikin ajoissa, saavat omat valmistelunsa päätökseen. Aivan ensin haluaisin todeta seuraavaa. Olemme hyvin iloisia siitä, että komissio on tämän ehdotuksen tehnyt. Ehdotus tekee hyvin selväksi vuoden 2014 jälkeisen kauden haasteet kohesiopolitiikan alalla. Erityisen hyvänä pidämme sitä, että monet Euroopan parlamentin ehdotuksista, ehdotukset, jotka tehtiin niin kutsutussa Piperin mietinnössä viidenteen kohesiokertomukseen liittyen, on nyt otettu huomioon komission lainsäädäntöpaketissa, lainsäädäntöehdotuksessa. On siis hyvä, että voimme todeta, että komissio on kuunnellut Euroopan parlamenttia ja sen vaatimusta siitä, että Euroopan unionin kaikkien alueiden on voitava osallistua tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan. Tiedätte, että erilaisia kantoja tästä asiasta on ollut. Ja mielestäni tämä on nyt hyvin tärkeä signaali näinä vaikeina aikoina kaikille kansalaisillemme eri alueilla, että kaikki voivat osallistua tähän Euroopan solidaarisuuspolitiikkaan. Kehua komissio ansaitsee myös siitä, että se yleisasetus ehdotuksessa on äh, ottanut huomioon kaikki rahastot, äh, paitsi kohesio- ja aluerahaston, myös sosiaalirahaston, kalatalousrahaston, maatalousrahaston, niin että voidaan yksinkertaistaa menettelyjä äh, ja että kaikkien rahastojen hakumenettelyt saadaan yhdenmukaistettua. Toivon, että tämä saa aikaan koordinoidun tehokkaan varojen käytön tulevaisuudessa. Uusi kohesiopolitiikka haasteineen ja siihen kohdistuvine haasteineen keskittyy alueelliseen kohesioon, rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta mutta myös kaikkein tärkeimpään unionin välineeseen niin, että päästäisiin 2020 strategian tavoitteisiin. Ja tämä näkyy kyllä komission ehdotuksissa. Me olemme Äh, täällä Euroopan parlamentissa keskittyneet tiettyihin kohtiin, käyneet niistä keskustelua ja toivon, että äh, myös tänään iltapäivällä juuri näitä kysymyksiä tarkastellaan entistä syvällisemmin. Mitä tulee vielä muuttaa? Mitä tulee vielä tehdä? Voisin nostaa nämä erityiskysymykset tässä esiin, koska aivan varmasti ne ovat keskustelussa keskeisiä. Uskoakseni on tärkeää löytää tasapaino yhtäältä EU 2020 tavoitteisiin pääsyn välillä ja toisaalta alueiden etujen välillä niin, että voidaan olla joustavia ja että alueet voivat hyväksyä sellaisia hankkeita, jotka niitä todella hyödyttävät aidosti. Kumppanuussopimukset jotka ovat komission uusi ehdotus, tarjoavat varmasti hyvän uuden välineen niin, että alueet voivat neuvotella yhdessä komission kanssa niistä mahdollisuuksista, mitä eri alueilla todella on tehtävissä. Olemme havainneet, että komissio jälleen on ottanut pohjaksi BKT, kun alueiden tukikelpoisuuksia lasketaan ja jakoperusteita pohditaan. Meillä on täällä kaksi päätukialuetta, eli vähiten kehittyneet alueet, entinen tavoite yksi alueet, eli jotka ovat alle 75 prosentissa PKT, ja sitten kehittyneemmät alueet, entiset tavoite kaksi alueet, jotka ovat yli tämän 75 prosentin PKT-keskiarvon. No, parlamentin enemmistö tukee uutta välikategoriaa, sen käyttöönottoa. Pitäisimme tätä hyvin tärkeänä, kun ajatellaan, miten vaikea taloudellinen tilanne monilla Euroopan unionin alueilla nyt on. Eli me haluaisimme sellaisen väliryhmän, joiden BKT on välillä 75-90 prosenttia unionin keskiarvo BKTstä, niin että nämä alueet saisivat eh, hiukan eri mahdollisuuksia kuin alueet, jotka ovat vaikkapa 180 prosentista keskiarvo BKTstä. Eli jos me saisimme käyttöön tämän joustavuuden ja sitten tietenkin nämä kumppanuussopimukset, äh, voisimme saada aika hyviä uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden kohesiopolitiikalle. Toinen aihe, joka on hyvin lähellä Euroopan parlamentin sydäntä, koska jäsenet kuulevat näitä samoja valituksia kotipuolessaan omilla alueillaan on se, että hakuprosessit ovat hyvin byrokraattisia ja että menettelytapoja tulisi yksinkertaistaa. Komissio on joitain ehdotuksia tehnytkin, mutta me emme Euroopan parlamentissa vielä ole täysin vakuuttuneita siitä, että nämä johtavat hakumenettelyjen yksinkertaistamiseen, ettei vain kävisi päinvastoin. Olemme hyvin tarkkana tämän asian suhteen. Sitten ehdollisuus. Kyllä tästäkin vielä täytyy neuvotella. Voi olla, että täällä tänäänkin kuullaan vielä mielipiteitä tästä asiasta. Me Euroopan parlamentissa tulemme myös keskustelemaan kaupunkiulottuvuuden vahvistamisesta, joka ei suinkaan pyri unohtamaan maaseutualueita, jotka luonnollisesti ovat hyvin tärkeässä roolissa nekin, mutta mutta kaupunkialueet, <laughs> kuitenkin 80 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista asuu kaupunkialueilla, joten kyllä kohesiopolitiikassa tulisi kaupunkialueet ja niiden kestävä kehityskin ottaa entistä paremmin huomioon kansalaisten edun nimessä. Niin kuin tiedätte, komission ehdotuksiin luonnollisesti liittyy talousarvioehdotus, 376 miljoonaa euroa on tarkoitus tätä varten varata. Ja tämän lisäksi vielä tämä uusi fasiliteetti. Ja nyt neuvoston täytyy huolehtia siitä, että nämä rahat todella saadaan käyttöön. Ja luonnollisesti tulemme myös keskustelemaan siitä, miten tämä Connecting Europe Facility fasiliteetti rahoitetaan. Ja tätä varten tänään varmasti voidaan myös käydä keskustelua. Kiitoksia. E, Kiitoksia, edustaja Krell. Nyt ennen kuin siirrytään keskusteluosioon, kerron teille keskustelun säännöt. Eli jos haluatte käyttää puheenvuoron, täyttäkää pyyntölomake. Lomakkeita on jaettu kaikille valtuuskunnille. Ja kun se lomake on palautettu tänne, sihteeristö valmistelee puhujalistan, jonka perusteella edetään. Seuraamme järjestystä, jossa ensin puhuu kaksi kansallisten parlamentien, kan, kansallisten parlamenttien edustajaa, sitten yksi Euroopan parlamentin edustaja ja niin edelleen. Ja aikaa on kolme minuuttia per puhuja. Näette kellon tuolta näyttötauluilta ja sitten puheenjohtaja päättää, käytetäänkö tätä niin sanotun sinisen kortin menettelyä. Eli olkaa hyvä ilmoittautukaa, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Ja nyt avaan keskustelun. Ensimmäinen puhuja on Vitautas Kurpuvesas Liettuan parlamentista. Olkaa hyvä. Ačiū labai, gerbiamas maršalka. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. EUn kohesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä yhteistä EU-politikoista, jolla pyritään kilpailukykyä ja talouden kasvua tukemaan. Se alueellista kohesiota tukee ja pyrkii myöskin mahdollistamaan alueellisen kehityksen. vuosina 2013-2020 kohesiopolitiikan rooli tulee olemaan merkittävä, kun Eurooppa 2020-strategian tavoitteita halutaan saavuttaa. Ja tärkeää on todellakin, että kohesiopolitiikka toimii tehokkaasti. Ja on muistettava, että kohesiopolitiikalla pyritään vähentämään alueellisia kehityseroja. Se on sen päätavoite. Ja prioriteeteissa tulisi lähteä liikkeelle vähiten kehittyneiden alueiden vaatimuksista ja tarpeista. Meitä hieman askarruttaa se, että tässä nyt esitetään tätä 2,5 prosenttia suhteessa BKT, eli tämä vaikuttaisi siten, että 81 prosentista 68 prosenttiin putoaisi tämä tuki, kun kaikkein vähiten kehittyneistä alueista puhutaan. Ja voisi olla hankalaa näin ollen näiden alueiden kuroa näitä eroja umpeen. Eli nämä kattoerot ehdotuksessa kohdistuisivat erityisesti sellaisiin alueisiin, joiden PKT ovat kriisistä kaikkein eniten kärsineet. Ja tämä edistys, vauhti kärsisi ja kehitysnopeus hidastuisi. Eikä meille käy sekään, että tällainen suoritusvaraus esitettäisiin, koska tällöin ei enää pyrittäisi yhtä kunnianhimoisesti eh, Eurooppa 2020-strategian asettamiin tavoitteisiin. Ja voisi olla myöskin syytä keskustella hieman eh, minimitasoista, jotka halutaan asettaa. Ja vähimmäisosuudesta, joka tulisi asettaa kun tarkastellaan maksuja eh, kohesio rahaston ja sosiaalirahaston suhteesta. 10 eh, miljardia euroa on esitetty eh, tähän sosiaalirahastosta infrastruktuurihankkeisiin, mutta yksityiskohdiltaan ei kuitenkaan ole täyttä selvyyttä siitä, eh, miten tällä tavalla voidaan toimia, miten on mahdollista hyödyntää näitä varoja näihin hankkeisiin. Ja sitten vielä kertoisin myöskin myönteisiä kommenttejamme ehdotuksesta. Hyvä on, jos yhteiset strategiset puitteet luodaan, eli yhdistetään toisinsa tavallaan nämä viisi rahastoa, saadaan saman katon alle. Ja hyvä on myöskin, että tällainen ex ante ehto rakennerahastoille esitetään, joka liittyy nimenomaan kohesiorahaston täytäntöönpanoon. Toisaalta meitä hieman askarruttaa se, että asiakirjaluonnos ei lii, riittävästi pyri purkamaan hallinnollista taakkaa jäsenmaiden osalta. Täytäntöönpanosääntöjä olisi syytä yksinkertaistaa. Ja vielä lopuksi esitän sen toiveen, että toivottavasti ehdotusta vielä kehitellään parempaan suuntaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Nyt vuoro herra Jacques Lenelle Ranskan parlamentista. Monsieur le Président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Sanoisin muutaman sanan sosiaalisesta kohesiosta ja aluekehityksestä. Puhuisin kysymyksestä, joka on erityisen tärkeä meille ranskalaisille ja varmasti myös muille jäsenvaltioille. Se on nimittäin äh, on kysymys eri alueiden välisestä epätasa-arvosta siinä, kuinka niitä kohdellaan rakennerahastojen puitteissa. Ranskan terveysviranomaiset ovat tehneet terveyteen liittyviä tutkimuksia ja päätelleet siitä, että Ranskassa eri alueiden välillä on terveyteen liittyviä hyvin suuria eroavaisuuksia. Esimerkiksi siinä, kuinka lähellä lähin lääkäri on. Ja tämä epätasa-arvoisuus tulee entisestään vielä kasvamaan tulevaisuudessa. Lääkäreiden määrä riippuu siitä, minkälaisin toimenpitein heidän leviämistään koko Ranskan territoriolle lähdetään ajamaan. Saattaa jopa olla, että Ranskassa joudutaan tällaisiin lääkäriautiomaihin, joissa ei ole yhtäkään lääkäriä, joka pystyisi kansalaisia hoitamaan. Aloitteita on jo tehty, joilla tähän tilanteeseen pyritään puuttumaan. Meillä on kaikenlaisia taloudellisia kannustimia ja välineitä, joilla pyritään parantamaan esimerkiksi saarialueiden ja maaseutualueiden tilannetta. Meidän pitäisi pystyä helpottamaan äh, lääkäreiden ja muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten työtä hyvinkin hankalissa oloissa ja hankalilla alueilla. Meillä on heikommassa asemassa olevia alueita, joilla kehitys menee hyvin huolestuttavaan suuntaan ja tasa-arvo ei koko maan tasolla toteudu. Tämä on hyvin tärkeä julkisen hallinnon hoidossa oleva asia ja se liittyy läheisesti myös sosiaali- ja kohesiopolitiikkaan. Kiitoksia tästä. Nyt puheenvuoro sitten edustaja Van Nistelrooille Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. I'm sitting here. Kiitos, täällä olen. Minä täällä vilkuttelen. Kiitos. Puheenjohtaja, tosiaan yhdessä kollegani Rova Kreelin kanssa olemme nostaneet esiin tärkeimmät kysymykset tässä keskustelussa. Me tarvitsemme kansallisten parlamenttien ja alueiden panosta tähän keskusteluun, mutta kun puhutaan sosiaalisesta kohesiosta, olisi tärkeää muistaa sosiaalirahaston tilanne. Sosiaalirahastoa ei suinkaan ole heikennetty, vaikka jotkut toteavatkin, että sosiaalikysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Komissio säilytti sosiaalirahaston ja jos katsotaan kehittyneimpiä alueita, niin 50 prosenttia tulee sosiaalirahastosta. Ja jos katsotaan sosiaalirahaston mahdollisuuksia, niin tämä liittyy aiheeseen, josta juuri puhuitte, palveluihin, mutta myös työmarkkinakysymyksiin, niin että ihmiset saataisiin pysymään työelämässä entistä pidempään. Eli kyllä on merkittäviä merkkejä siitä, että sosiaalikysymyksiä ei suinkaan olla vesittämässä näinä kriisin aikoina. Ei vaan se, että sosiaalirahasto on nyt mukana tässä yhteisrahoitusmallissa on erittäin hyvä asia. Me parlamentin, Euroopan parlamentin esittelijät olemme tarkastelleet näitä puitteita, joista puhutaan siis tätä asetuskokonaisuutta ja yhteisiä strategisia puitteita, jotka ovat täytäntöönpanon osalta tärkeimpiä. Ja olemme todenneet, että nämä täytyy yhdistää. Kyseessä ei kuitenkaan saisi olla delegoitu säädös komissiolle, koska muuten tämä saattaa lykkääntyä. Jos puhutaan avoimuudesta ja toimivuudesta, keskustelua tarvitaan, koska tämä ei ole ikään kuin yhdessä linjassa. Ja parlamentti on edistänyt tätä asiaa niin, että saataisiin yksi lainsäädäntöehdotus yhdessä neuvoston kanssa. Ja meillä on kyllä nyt sellainen vaikutelma, että komissio lähtee ehdottamamme suuntaan. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Sitten kumppanuus. Tämä kumppanuussopimus. Se on aivan ihana asia. On hienoa, että jäsenvaltion tasolla voi todella tehdä räätälöidyn paketin, ottaa huomioon ne ongelmat, joita on vaikkapa terveydenhuollon alalla juuri kussakin tietyssä jäsenvaltiossa. Kuitenkin on eh, seurattava aluepolitiikan eh, peruslinjoja niin, että lähestymistapa on alhaalta ylöspäin ja meidän täytyy valmistautua vuosiin 2012 ja 2013 ja sen valtioissa yhdessä kaikkien kumppanien kanssa hajautettuillakin tasoilla – ja valmistautua näihin ehdotuksiin niin, että tavoitteisiin EU 2020-strategian suhteen päästään ja tietenkin myös kohesiotavoitteisiin. Eli ei, ei, ei valtion tule dominoida ei saa olla niin, että tässä sopimuksessa ikään kuin koko malli uudelleen kansallistetaan, vaan me olemme nyt ottaneet kantaa ja toivomme saavamme tukea teiltä, arvoisat kansallisten parlamenttien edustajat, niin että saamme tätä uutta menettelyä varten todella tukea ja että tämä ei johda uudelleen kansallistamiseen. Sitten vielä viimeinen huomioni, korva merkitseminen ei tämä tulisi johtaa siihen, että meillä tulee kauhean jäykkä järjestelmä, jossa ei ole yhtään joustavuutta. Eli mitä ohjelmointiin tulee, niin operationaalisten ohjelmien suhteen meillä täytyy olla tällainen räätälöitty alhaalta ylöspäin toimintamalli, jossa sisällöllä on merkitystä eikä kauniilla sanoilla ja esittelyllä. Onpa mukavaa, että olette vieraanamme ja että saan osallistua tähän keskusteluun. Ja pyrimme parantamaan äh, tätä komission ehdotusta niin äh, paljon kuin vain pystymme, mutta kyllä se on pohjimmiltaan ihan hyväksyttävä. Kiitos. Nyt pyytäisin sitten rouva Lukasevicaa Latvian parlamentista puhumaan. Kollegi. Eh, Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää sekä Euroopan parlamenttia että Puolan eh, parlamenttia eh, tämän kokouksen järjestämisestä – ilman muuta Euroopan kansalaiset ja heidän hyvinvointinsa on ollut tärkeä aihe EUn perustamisesta saakka. Hyvinvointi, joka pohjautuu työllistyvyyteen, on tärkeä tavoite myöskin kriisin aikoina. Ja tavoitteet 2020 strategiassa on asetettu varsin korkealle ja tähän on mahdollista päästä, jos koheesiopolitiikassa mahdollistetaan riittävät investoinnit ja pitkä aikavälin suunnitelmat. Alueellinen kehitys on erittäin tärkeä asia ja tässä yhteydessä kannattaa myöskin koulutustoimenpiteitä painottaa. Niillä on erittäin tärkeä rooli, jos halutaan aluetason kehitykseen voida vaikuttaa. On panostettava nimenomaan alikehittyneisiin alueisiin. Vuosina 1995-2005 Latvian tietyt alueet hyötyivät eh, hyvistä investoinneista ja pääsivät nopean, nopean kasvun tielle. Ja tällä tavalla kasvu mahdollistui ja myöskin PKT kehittyi myönteiseen suuntaan kaiken kaikkiaan tuottavuus lisääntyi ja myöskin työllisyysluvut paranivat. Ja kun tuottavuutta tarkastellaan, niin erot ovat suuret e, hyvin menestyvien alueiden ja sitten heikompien alueiden välillä. Ja tähän seikkaan on kiinnitettävä huomiota varsinkin näin kriisin aikoina. Ja tärkeää olisi tehdä oikeanlaisia poliittisia johtopäätöksiä, päätöstä, päätöksiä tämä 2,5 prosentin raja PKTstä on ehdotus, jota meidän on vaikea hyväksyä niin kuin Liettuassa ja Virossa, myös Latvian osalta tämä tarkoittaisi sitä, että yhteisrahoitusosuus alenisi 20 prosentilla. Ja tällöin puhutaan ihan huomattavista luvuista, joilla on suurta merkitystä. On tärkeää, että solidaarisuus on yksi EUn avainkäsitteistä. Se on sitä myöskin, kun kohesiopolitiikasta puhutaan haluamme saada aikaan tietoon pohjautuvan talouden ja siksi rahoitusnäkymissä eh, olisi tärkeää muistaa myöskin, että tietyt maat kärsivät kovasti eh, aikaisemman kriisin yhteydessä, mutta sitten pääsivät jaloilleen toimenpiteidensä vuoksi ja ovat sitten mahdollistaneet vakaan kasvun. Ja olisi valiteltavaa, jos nyt näihin maihin kohdistettaisiin suuria leikkauksia, varsinkin näiden yhteisrahoitusosuuksien suhteen. Vain jos solidaarisuus toteutuu todellisuudessa, voidaan puhua oikeasta hyvinvoinnista myös kansalaisista puhuttaessa. ja onkin tärkeää kehittää kohesiopolitiikkaa oikeaan suuntaan. Me emme saa unohtaa näitä perusarvoja ja avainkäsitteitä, jotka kohesiopolitiikkaan liittyvät, jotta EUn yhteistyö tiivistyy ja jotta eh, alikehittyneet alueet saavat riittävää tukea. Selvää on, että Euroopan parlamentin rooli on tärkeä tässä prosessissa ja onkin äärimmäisen hyvä asia, että täällä tänään olemme kokoontuneet yhteen nimenomaan tästä aiheesta keskustelemaan. Toivottavasti todellakin keskustelusta tulee hedelmällinen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Edmund Wittbrod Puolan senaatista. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä viittaisin siihen, mitä edustaja Krell tässä aiemmin jo sanoi. Hän otti esiin EU 2020-strategian ja kohesiopolitiikan. Nämä ovat tärkeitä välineitä, joita voidaan käyttää Niillä voidaan säätää koko EUn laajuista politiikkaa, kehittää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja niitä voidaan käyttää yhtenäisesti koko unionin alueella. Edellisessä paneelissahan keskusteltiin yhteisistä ratkaisuista työttömyyteen ja äh, eläköitymiseen ja terveydenhoitoon. Nämä ovat asioita, joista päätetään jäsenvaltioissa – mutta silti näyttää siltä, että tärkein säätelyn taso on alueellinen taso. Monet näistä asioista ovat sellaisia, että niistä päätöksiä tehdään alueellisesti ja siellä myös päätetään, minkälaista rahoitusta, minkälaista potentiaalia kussakin asiassa ollaan valmiita vapauttamaan – Silloin huomioon otetaan väestötekijät, taloudellinen tilanne ja muut asiat. Ne ovat tietenkin erilaisia joka alueella. Kohesiopolitiikan tarjoamat välineet näille alueille voidaan saada entistä tehokkaampaan käyttöön – alueelliset toimijat ovat hyvä osapuoli käyttämään näitä välineitä, koska ne tuntevat omat alueensa, tiedät, tietävät, miten, miten näistä välineistä saadaan kaikki mahdollinen irti. Pitää ymmärtää, että alueet ovat erilaisia. Meillä on erinäköisiä strategisia tavoitteita. Meidän pitäisi myös pystyä ikään kuin nostamaan kohesiopolitiikan profiilia Euroopan laajuisesti – vähintään tulisi säilyttää kohesiorahaston koko nykyisellä tasolla tai sitten jopa kasvattaa sitä. Komission ehdotus on tämän suuntainen ja siitä olemme iloisia, mutta olemme huolissamme näistä uusista toimenpiteistä, kuten Connecting Europe-välineestä. Tuo välikategorian käyttöönotto huolestuttaa meitä. Tuntuu siltä, että ne voisivat ikään kuin heikentää kohesiopolitiikan nykyisiä saavutuksia. Kiitoksia tästä, senaattori. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, täyttäkää siis tuo puheenvuoropyyntö lomake ja toimittakaa se tänne. Nyt vuoro sitten herra, herra Nunesille Portugalin parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Sosiaalinen kohesio ja kestävä kehitys voivat olla mahdollisia vain siinä tapauksessa, että on tasapaino. Ja Meillä eh, Portugalissa tapahtui niin, että väestö pakeni maan keskiosista kohti rannikkoalueita ja suuria kaupunkeja. Näin nämä eh, maan sisäosat ja maaseutualueet todella tyhjenivät ja tämä on aiheuttanut suuria ongelmia myös eh, työttömyyttä sitten suurissa kaupungeissa ja maaseutualueelle jäivät vain vanhukset. Tämä on yksi asian puoli. Tällä hetkellä nuoret asuvat kaupungeissa, vanhat maaseudulla, kuitenkin kaupungeissakin on hyvin suuria ongelmia ja alue eh, kehityksen tulisi todella tasapainottaa tätä tilannetta. Se olisi äärimmäisen tärkeää. Kriisin ja vyön kiristämisen aikoina on usein taipumusta hyvin keskitettyyn politiikkaan keskushallinnon eh, puitteissa. Meillä alueellistamista ei ole toteutettu Portugalissa ja näin ollen se, että alueille voitaisiin siirtää vaikutusvaltaa ja myös rahoitusta, voisi ää, tiettyjen kommenttien mukaan tuoda mukanaan sen vaaran, että tämä johtaisi tuhlaamiseen. Tämä on kuitenkin erehdys, tämä ei pidä paikkaansa, ei vaan aluepolitiikka on hyvin tärkeä väline, myös Euroopan unionin väline, Eh, jolla on hyvin merkittäviä panoksia kehityksen takaamiseksi kaikkialla eh, Euroopan unionin alueella. Tarvitaan todella tasapainoista kehitystä ja näin voidaan sitten myös kannustaa perheitä hankkimaan jälleen lapsia ja niin edelleen niin, että koko tämä tilanne voidaan saada parempaan tasapainoon. Kiitos. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Hybnerille Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin käyttää tässä nyt tilaisuutta hyväkseni, kun kerran enempää puhujaa ei ole. Ennen kuin annan edustaja Kreelille puheenvuoron, niin, niin haluaisin kertoa teille muutaman asian näin aluekehityksestä vastaavana puhuisin tästä lainsäädäntökehyksestä, joka meillä on. Euroopan parlamentti on nyt vahvemmassa roolissa, kun se pääsee yhdessä muiden toimielinten kanssa päättämään kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä, meidän harteillamme on enemmän vastuuta näissä asioissa – Viimeisten kahden vuoden aikana olemme todella valmistautuneet tekemään päätöksiä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen suhteen. Parlamentti on tehnyt paljon mietintöjä liittyen siihen ja liittyen myös sosiaali- kohesiopolitiikkaan, aluekehitykseen ja muihin asioihin ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa – kun olemme pyrkineet ymmärtämään, että minkä tyyppistä ehdotusta sieltä on tulossa, ja olemme tehneet myös neuvoston kanssa yhteistyötä lukuisissa työryhmissä ja korkean tason ryhmissä jatkuvasti silmällä pitäen tulevaisuutta ja tulevia haasteita. Meidän valiokuntamme ja esittelijämme ovat hyvin valmistautuneita tähän työhön. Olemme valmiita etenemään niin, niin nopeasti kuin mahdollista. Tarkoituksena on yhdessä Puolan, Tanskan ja Kyproksen puheenjohtajavaltioiden kanssa tehdä yhteistyötä ja toivon mukaan saattaa päätökseen tämä lainsäädäntöpuitekehys ensi vuoden loppuun mennessä. Haluaisin kuitenkin selventää vielä sitä, että tämä riippuu siitä, kuinka neuvottelut uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä etenevät. Sillä kuten varmasti voitte kuvitella, niin lainsäädäntöpuitekehystä ei voida viedä loppuasti, jos niitä lopullisia budjettilukuja ei ole saatavilla. Monet ratkaisut tulevissa politiikoissa riippuvat tietenkin siitä, paljonko varoja on käytettävissä – Siksi teemme yhteistyötä myös kansallisten parlamenttien kanssa, jotta saamme aikaan parhaan mahdollisen lainsäädäntöpuitekehyksen ja parhaan mahdollisen budjetin. Neuvoston kanssa yritämme varmistaa, että tämä prosessi etenee mahdollisimman sujuvasti eikä hidastu turhaan. Meillä on myös prosessi, jossa kuulemme teitä ihan virallisestikin teidän poliittinen vastuunne, teillä on oma poliittinen vastuunne omissa maissanne, olittipa sitten hallituksessa tai oppositiossa. Me luotamme siihen, että kansallisten parlamenttien roolin tulisi olla laajempi kuin se, mihin nämä nykyiset säästöohjelmat antavat mahdollisuuden. Jatkuvastihan nyt leikataan julkisia varoja ja budjetit pienenevät, mutta silti Euroopassa tarvitaan kasvua ja me tarvitsemme sellaisen budjetin Euroopassa, joka antaa meille mahdollisuuden investoida kaikkiin tärkeäksi katsomiimme asioihin tulevan kasvun kannalta. Tässä erityisen tärkeässä asemassa ovat alueet ja, ja kaupungit, sillä paikallistasolta parhaat ratkaisut varmasti syntyvät. Kertoisin myös, että viime vuosien aikana olemme järjestäneet paljon julkisia kuulemisia sidosryhmille, jotta pystymme paremmin ymmärtämään, minkälaisia haasteita eri alueilla on ja mihin suuntaan tulevaisuudessa pitäisi edetä. Esittelijät saavat näissä kuulemisissa paljon tietoa, jota he voivat sitten hyödyntää omassa työssään, mutta tässä tosiaan saadaan tietoa ruohonjuuritasolta – haluaisin myös kertoa teille, että me olemme mukana nyt nykyisen yleisasetuksen uudistamistyössä mukana. Teemme yhteistyötä komission kanssa. Tällä tavoin ne maat, joihin tämä eniten vaikuttaa, voivat sitten parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää käytettävissä olevia varoja – Viime viikolla äänestimme tästä asiasta. Esimerkiksi yhteisrahoituksesta ja muista rahoitusvälineistä. Komissio oli laatinut eräänkin tarkistuksen, josta parlamentti nyt aloittaa keskustelut. Se on tällainen riskien jako väline, jossa Euroopan investointipankki voisi auttaa niitä valtioita, joiden tilanne on erityisen vaikea julkisen velan suhteen. Näin, herra puheenjohtaja, halusin kertoa, kuinka sitoutunut Euroopan parlamentti on tähän työhön ja toivotaan, että tästä vuodesta tulee hyvä vuosi kohesiopolitiikan suhteen. Kiitos tästä tärkeästä puheenvuorosta ja nyt antaisin puheenvuoron herra Augustinille Puolan senaatista. Olkaa hyvä. No niin, nyt tarkastellaan Euroopan unionin aluepolitiikkaa ihan tietystä näkökulmasta – Eli halutaan katsoa, mitä seuraa demografisista muutoksista, joita nyt tapahtuu. Ja paneelikeskustelu äskeinen osoittikin jo sen, että tilanteissa ja todellisuuksissa on huomattaviakin eroja eri maiden ja alueiden välillä. Mitä tulee sitten talouden kehityksen alueellisesti selvää on, että eh, tällä ilman muuta voidaan vaikuttaa myöskin eh, sosiaalisen tilanteen eh, paranemiseen ja myöskin myönteisesti vaikuttaa ikääntyneiden henkilöiden elämänlaatuun. Mutta kuitenkin, kun tarkastellaan asiaa demograafisesti, niin olisi näihin aluepoliittisiin kysymyksiin kiinnitettävä erityishuomiota, varsinkin kun puhutaan alueista, joihin tämä ikääntymiskysymys erityisesti kohdistuu ja ongelmia aiheuttaa. Esimerkiksi terveyspalveluissa, infrastruktuureissa tulisi miettiä, mitkä ovat tarpeet ja tulisi katsoa, mikä tilanne on, on tärkeää toimia ennaltaehkäisevästi, varsinkin jos halutaan, että ihmiset pysyvät työelämässä mahdollisimman pitkään. Niin kuin tässä mainittiin, e, joissain maissa, esimerkiksi Unkarissa, tämä on huomattava ongelma. E, siellä elinjään odote on alhaisempi. Välttämättä ei pääse edes e, eläkeikään saakka. Ja sama koskee myös kuntoutustoimia. Jos pitkällisten kuntoutustoimien jälkeen tarkoitus oli, että ikääntynyt henkilö voisi vielä palata työelämään, on tärkeää hoitaa kuntoutusasiat todellakin kunnolla, jotta ei sitten lopullinen tilanne ole sellainen, että päädytään työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja kun ikääntymistä puhutaan, niin Eurooppa toimii kahdella nopeudella. Se on todettava. Toisaalta on maita, joissa koko ajan yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa ja usein mm, tällaiset ihmiset tarvitsevat erityishoitoa ja toimenpiteitä ja välttämättä perheenjäsenet eivät voi itse tätä hoitoa tarjota ja siksi tarvitaan eh, institutionaalisia mahdollisuuksia hoidolle ja on katsottava, mikä hoidon tilanne on ja millä tavalla näihin tulisi investoida, kun aluepolitiikasta puhutaan. Ja tämä voisi olla myöskin kannustin. Tällä tavalla voitaisiin luoda uusia kestäväpohjaisia työpaikkoja myöskin, kun panostetaan näihin infrastruktuurikysymyksiin. Toisaalta koulutuskysymykset on tärkeä asia ei pelkästään puhuttaessa nuorista, vaan myöskin ikääntyneistä henkilöistä. Jos ikääntynyt pystyy mukautumaan työelämän uusiin vaatimuksiin, teknologian ja tietokoneiden mukanaan tuomiin haasteisiin, niin ilman muuta tulee mahdollista elinikäinen oppiminen myöskin ikääntyville työntekijöille. Heille tulee tarjota ikään kuin kolmas mahdollisuus oppia uutta. Ja esimerkiksi siinä, miten tällaisia palveluja maat tarjoavat, on huomattavia maakohtaisia eroja. Ja aluepoliittisesta kehityksestä puhuttaessa on tärkeää, että nämäkin seikat huomioidaan. koska tällä tavalla voidaan vaikuttaa myöskin alueiden kasvuun. Kiitos. Kiitos senaattori. Nyt hyvät naiset ja herrat, luovuttaisin puheenjohtajan tehtävät rouva Hübnerille. E, Kiitos. Minun osanani on tässä nyt antaa puheenvuoro Konstans Kreelille. Hän voi vetää hiukan yhteen tätä käytyä keskustelua. Olkaa hyvä edustaja Kreel. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Voin todeta, että te käytte omissa parlamenteissanne täysin samaa keskustelua kuin me täällä Euroopan parlamentissa. Samat kysymykset siis keskustelun aiheena. Mihin ollaan menossa? Ehkäpä voin tässä lopuksi, ennen kuin menen yksityiskohtiin, esittää vielä yhden yleisen huomion. Niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentilla on ollut erityisvaliokunta, joka pohti rahoituskehystä vuoden 2014 jälkeen. Ja niin kutsutussa Karigan mietinnössä todettiin, että että jos haluamme kunnollisen rahoituksen päästäksemme niihin tavoitteisiin, jotka itsellemme olemme asettaneet, niin jos haluamme nämä asiat hoitaa edes puolittain kunnolla, niin Euroopan unionin talousarviota on kasvatettava vähintään viidellä prosentilla. Tämä oli erittäin hankala keskustelu, koska keskustelu käytiin talous- ja rahoituskriisin puitteissa, kriisin, joka jatkuu yhä edelleen. Komission ehdotus keskipitkän aikavälin rahoituksesta ei mene yhtä pitkälle kuin Euroopan parlamentti. Ei, vaan komission ehdotus jää meidän ehdotuksemme alapuolelle ja ottaen vielä tämä Connecting Europe Facility mukaan. Se on siis 367 miljoonaa euroa, millä euroa hyvin suuri osa Euroopan unionin budjettia. Ja jos katsoo tätä puhdasta kohesiopolitiikkaa, niin suunnilleen 325 miljoonaa euroa. Se on vähemmän kuin mitä meillä on ollut nyt tähän asti. Ja siksi meidän täytyykin löytää tapaa saada tämä läpi, sillä neuvosto ei ole valmis hyväksymään edes tätä alhaisempaa summaa, jota komissio on ehdottanut. Te tiedätte oikein hyvin budjettineuvotteluista omissa parlamenteissanne, että eh, jos eh, siirtoja tehdään, ei haluta Eh, halutaan lisää infrastruktuureja, vaikkapa terveysinfrastruktuureja, niin jos haluaa jotain lisää, täytyy sitten myös kertoa, että missä on valmis leikkaamaan. Ja siksi pyytäisinkin teiltä, että sanoisitte valtiovarainministereillenne, että että Euroopan kohesiopolitiikkaan kannattaa investoida. Se kannattaa vähiten kehittyneissä, kehittyneillä alueilla ja jäsenvaltioissa aivan yhtä lailla kuin kehittyneemmillä alueilla ja jäsenvaltioissa. Pyydän teitä sydämellisesti tukeanne tukekaa meitä ja vaatikaa alueitanne käymään hyvin vakavamielistä keskustelua keskipitkän aikavälin rahoituksesta, koska meidän on löydettävä tasapaino. Tasapaino niiden alueiden välillä, jotka saavat rahaa, ja niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat pääasiallisia rahoittajia. Ja tätä tasapainoa ei ole vielä läheskään löydetty. Neuvottelut tulevat olemaan pitkät ja hankalat. Euroopan parlamentti on erittäin sitoutunut kohesiopolitiikkaan ja sen rahoittamiseen kunnollisella tasolla, mutta neuvottelut ja keskustelut ovat vasta käynnistymässä. Omissa keskusteluissamme suuremmissa ja pienissä ryhmissä olemme todenneet, Muuten juuri viime täysistuntoviikolla hyväksyimme mietinnön, joka liittyi väestökehitykseen Euroopan unionissa ja sen vaikutuksen kohesiopolitiikkaan. Ja toteamme, olemme todenneet toistuvasti, että aihe on hirvittävän tärkeä. Ja jos katsotaan eri prioriteetteja, jotka liittyvät myös kohesiopolitiikkaan, niin näistä prioriteeteista voi tietenkin kehitellä mahdollisuuksia reagoida väestökehitykseen, demografiseen kehitykseen ja jos nyt totean, että haluamme esimerkiksi parantaa tietoteknologian käyttömahdollisuuksia, niin tämä <laughs> tietenkin tarkoittaa sitä, että näiden teknologioiden käyttömahdollisuuksien on oltava saatavilla kaikilla alueilla ja että kaikilla ihmisillä, kaikilla kansalaisilla on oltava nämä mahdollisuudet käytettävissään myös ikääntyneillä ihmisillä. Heillä täytyy olla mahdollisuus osallistua tietoyhteiskuntaan täysimääräisinä kansalaisina. Tai jos halutaan, että halutaan tukea PK-yritysten kilpailukykyä, niin ei tietenkään tarkoiteta yksinomaan metallialan yrityksiä. Toki kyseessä voivat olla vaikkapa terveystalouden alan yritykset, jotka voivat tästä toiminnasta hyötyä. Ja jos ja kun me sanomme, että haluamme suojella ympäristöä ja käyttää luonnonvaroja vastuullisesti ja tehokkaasti, niin tietenkin tämä tarkoittaa kaikkia aloja ja tietenkin myös alueet osallistuvat, myös ne alueet, joissa on väestöpakoa. Tai kun puhumme liikenneinfrastruktuurien kehittämisestä, luonnollisesti tulevaisuudessa on otettava huomioon ikääntyvän väestön erityistarpeet. Tämä on muuten hyvin tärkeä aihe senkin kysymyksen suhteen, johon viittasin aiemmin, nimittäin kaupunkikehitysstrategia. Tietenkin täytyy ottaa huomioon se, että ketkä julkista liikennettä tulevaisuudessa erityisesti käyttävät, minkälaiset asiakkaat. Myös väestön tarpeet muuttuvat ja tarjonta on sopeutettava tähän kysyntään. Tämän lisäksi täytyy katsoa, että jos väestö kutistuu, niin tulisiko sitten myös infrastruktuuria purkaa, vähentää. Samoin koulutus, oppiminen, elinikäinen oppiminen ovat asioita, joille Euroopan parlamentin ovet ovat aina olleet avoinna. Tämä aihe on hyvin, hyvin lähellä sydäntämme, tulee myös jatkossa olemaan. Kaikesta huolimatta, kaikesta huolimatta on järkevää ja tarpeen, kun nyt puhutaan näistä 11 prioriteetista, joita tähän yleisasetukseen sisältyy, niin on järkevää nostaa esiin yksi prioriteetti, nimittäin juuri tämä demografinen kehitys, jotta alueet saisivat joustovaraa. Alussahan jo totesin, että puhumme nyt siitä, että alueet voivat solmia kumppanuussopimuksia omien tarpeidensa pohjalta. Ja tämä koskee ehkä vähemmän vähiten kehittyneitä alueita, koska heillä nyt ei ole mitään luettelua, josta tehdä valintoja. Ei vaan tämä pikemminkin ehkä koskee paremmin kehittyneitä alueita, jotka, joiden on keskityttävä ydinprioriteetteihin. Mutta näiltäkin osin alueiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Tiedän, että esimerkiksi Espanjassa on alueita, jotka ovat jo tyhjentyneet joita väestö on paennut ja jotka tarvitsevat siis aivan erilaista lähestymistapaa kuin esimerkiksi Espanjan rannikkoalueet. Itse tulen itäisestä Saksasta ja meillä itäisessä Saksassa on alueita, joista nuoret ovat lähteneet, koska työpaikkoja ei ollut yhtään. Ja sitten täytyisi katsoa, miten nämä alueet voivat kehittyä ja minkä näköistä infrastruktuuria ikääntynyt väestö kaipaa ja tarvitsee. Tämän kaiken tulisi olla mahdollista. Ja tätä tulisi ehkä priorisoida tässä yleisasetuksen prioriteettiluettelossa. Olen iloinen siitä, että täällä ei pahemmin haukuttu ehdollisuutta. Ei se varmaankaan mikään helppo asia tule olemaan, mutta täytyyhän siitä nyt voida puhua, että kun rahaa on käytettävä tehokkaasti, ja tavoitehakuisesti, niin täytyyhän sitä nyt myös katsoa, että mitkä ehdot on täytettävä, jotta järjestelmä ylipäätään voi toimia. Älykkään kasvun konsepti itse asiassa jo sisältyy prioriteetteihimme ja on hyvin tärkeää. Minkälaista sisältöä sille sitten saadaan? liittyy tietenkin juuri näihin kumppanuussopimuksiin ja on osa strategista kokonaissuunnittelua jäsenvaltioiden kohesiopolitiikassa. Ja luonnollisesti kysymys siitä, että voiko kohesiovaroin tukea esimerkiksi terveysinfrastruktuureja, niin tästä sitten neuvotellaan komission kanssa. Lähes kaikki puheenvuoroissaan viittasivat koulutukseen, ammatilliseen jatkokoulutukseen, nuorten, mutta myös vanhempien osalta. Ja tähän tarvitaan tietenkin koulutusinfrastruktuuria. Täällä Euroopan parlamentissa meidän täytyy vielä ehkä pohtia, miten eh, voimme saada aikaan entistä selvemmän yhteyden sen välillä, että sosiaalirahaston kautta tarjotaan koulutusta myös niin, että luodaan sitten niitä tarpeellisia infrastruktuureja. Tämä tulee olemaan keskeisen tärkeää seuraavaa ohjelmakautta varten vuosille 1914. Hyvänen aika, ei nythän minä olen jo sata, sata vuotta sitten, ei kun siis 2014-2020. Ei nyt enää sentään 1900-lukua eletä. Niin, ehkäpä te voitte vielä lähettää meille huomioitanne ja pohtia eh, sitä, että eikö tällainen eh, reservi voisi olla, tai tällainen varaus voisi olla myönteinen asia, ei niin, että nämä 5 prosenttia varataan ja äh, sitten joku vaan tulee ja poimii ne. Ei vaan tämä 5 prosentin varaus on äh, jäsenvaltiokohtainen. Eli kyse ei ole sitten rahan uudelleenjaosta eri jäsenvaltioiden välis, välillä, vaan jäsenvaltioiden kunkin omasta varauksesta. Ja ehkäpä tämä voisi kannustaa alueitakin luovuuteen. Eli jos teen hyvää työtä, voin saada vielä lisärahoitusta ja saada aikaan entistä enemmän hyvää. Eli ehkäpä voisimme yhdessä vielä pohtia, että voisiko tällainen 5 prosentin varaus olla aika käyttökelpoinen väline kun aina on vain rajoituksia ja ehtoja, että ei näin, kun sinun täytyy tehdä näin, näin, näin ja näin, jotta voisit saada yhtään mitään. Ei vaan, että päinvastoin olisikin olemassa kannustin ja ehkäpä parhaita käytäntöjä vaihtamalla todella saataisiin nämä rahastot, rahastojen varat käytettyä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti tämä Connecting Europe Facility fasiliteetti ei tietenkään ole vielä meillekään täysin selkeä. Ja mekin käymme vielä tästä keskustelua ja niin varmaan tekin tykönänne lähiviikkoina ja kuukausina. Ja luonnollisesti olemme yhteyksissä toisiimme, koska näin voitte auttaa meitä edistymään tässäkin asiassa. Toivon, että tässä nyt vielä pohdin kaikkia näitä aiheita, jotka tekin nostitte esiin. Olen varma siitä, että yhteistyömme tulee sujumaan aivan erinomaisesti. Ja jos teillä on ajatuksia, ehdotuksia liittyen tähän lainsäädäntöpakettiin, tähän asetukseen, me Euroopan parlamentissa olemme lainsäätäjä, me olemme nyt muuttamassa tätä asetusehdotusta, joten jos teillä on ajatuksia, ottakaa meihin yhteyttä ja aivan varmasti tavalla tai toisella. Tulemme muutenkin vielä tapaamaan ja sitten keskustelemaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta jatkossakin. Kiitos. Thank you very much. Um. Kiitos Konstans. Pyytäisin myös Lambert van Nistelrooilta nyt lyhyttä kommenttia. Todella lyhyesti, koska äsken oli varsin kattava, mutta ihan yksi pikkuseikka. Reunaseikka, vaikka se ehkä ihan marginaalinen asia olekaan. Viime viikolla komissio esitteli eh, toisenkin eh, eh, poliittisen tutkimuksen. Eli nyt näyttäisi siltä, että 54 mentäisinkin 80. Mutta mitä tälle rahalle sitten tapahtuu? 90-93 prosenttia otetaan tutkimusrahoista näistä vanhoista jäsenmaista. Yli 90 prosenttia on siis eh, antoa eh, yrityksille ja yliopistoille vanhoissa jäsenmaissa. Ja on mietittävä, miten eh, yhdenmukaistaa tätä kapasiteettia, kun puhutaan erityisesti uusista jäsenmaista, jotta ne myöskin voivat eh, kilpailla tutkimusvaroista. Eh, sen filosofia on vähän erilaista, koska siinä osaamisesta lähdetään liikkeelle ja ideoista. Mutta nyt ei kuitenkaan vielä tiedetä, miten tämä asia toteutettaisiin, mutta olisi kuitenkin mentävä siihen suuntaan, että 2014-2020 aina jaksoilla olisi tällainen portaikko eh, erityisosaamisen, varsinkin eh, näillä konvergenssialueilla voitaisiin ajatella esimerkiksi, että ne voisivat eh, infrastruktuurin enemmän panosta esimerkiksi yliopistojen kehittämiseen, jotta siis kapasiteetti paranisi. Eli tämä olisi tällainen portaikko huippuosaamiseen ja sellaista kyllä tarvitaan. Kun itse kävin Puolassa ja olin yhteydessä myös valtiovarainministeriöön ja koulutuksesta vastaavaan ministeriöön, niin sieltä myöskin todettiin, että tällaisia ajatuksia on ilmassa ollut. Ja tällä tavalla ehkä äh, voitaisiin alueellisesti tasapainoisemmin varat jakaa. Eli tällainen portaikko huippuosaamiseen, en tiedä kuinka se käytännössä toteutettaisiin, mutta jotain tämän suuntaista kyllä tarvittaisiin ja kaikkien apu olisi tervetullut. Kiitos Lambert. Nyt tällä pääsimmekin tämän keskustelun loppuun. Haluaisin jälleen kerran todeta pari asiaa. Tulevina vuosina me tulemme olemaan hyvin erityisessä tilanteessa – sellaisessa tilanteessa, jossa Eurooppa tarvitsee epätoivoisesti kasvua. Me emme kuitenkaan puhu sellaisesta kasvusta, jolla päästäisiin tilanteeseen, jossa oltiin ennen kriisiä. Tämän on oltava erityyppistä kasvua, joka perustuu erilaisiin asioihin, erilaisiin kasvun moottoreihin. Me tarvitsemme parempaa tuottavuutta ja asioita, jotka tuovat mukanaan tätä parempaa tuottavuutta. Me tarvitsemme kestäviä työpaikkoja, sellaisia työpaikkoja, joita ei menetetä heti huomenna nouseviin maihin. Näiden täytyy olla sellaisia työpaikkoja, jotka perustuvat paremmalle osaamiselle, korkeammalle, korkeammille taidoille. Meidän pitää tarkastella sitä, mistä tämän tyyppistä kasvua saataisiin. Se voi tulla eri paikoista, eri alueilla – innovaatiot voivat tarkoittaa eri asioita esimerkiksi Bulgariassa tai Puolassa. Meillä täytyy olla politiikka, joka, joka sallii sen, että otetaan huomioon nämä alueelliset erityispiirteet. Mitä köyhempiä me olemme, niin, niin sitä innovatiivisempia ja luovempia meidän pitää olla – Me emme voi ajatella, että jatke, jatkamme nykyiseen tapaan ja että sijoitetaan niihin perinteisiin kohteisiin. Sellainen ei voi jatkua. Te tunnette omien alueidenne kansalaiset, omat vaalipiirinne ja kannustaisin teitä kyllä kuuntelemaan kansalaisia – varsinkin heitä, jotka ovat panneet täytäntöön tätä aluepolitiikkaa, toimineet alueittain. He tietävät, mikä toimii ja mikä ei. Mikä ei. Ja kuten Konstans sanoi, niin kertokaa meille, mikä toimii ja mikä ei. Sillä tavoin sitten ensi vuoden lokakuussa meillä on hyvää tietoa käytettävissämme. Esittelijöiden keskuudessa ovat edustettuina kaikki poliittiset ryhmät, Eli jos haluaa puhua oman poliittisen kantansa edustajan kanssa, niin se onnistuu aivan mainiosti. Me olemme kaikki avoimia uusille ajatuksille ja uudelle yhteistyölle. Kiitoksia tästä sessiosta. Toivottavasti saamme aikaan pysyvää yhteistyötä, eikä niin, että tapaamme kerran vuodessa yksittäisessä tapaamisessa. Kertoisin myös, että meillä on pieni vastaanotto ennen illallista. Yritämme hiukan aikaistaa tuota illallista, en tiedä onnistuuko se. Nyt voimme siirtyä alakertaan, tämän rakennuksen alakentaan, ensimmäiseen kerrokseen, jossa on tarjolla juotavaa ja sitten myöhemmin myös illallinen. Kiitoksia tästä päivästä osallistumisesta. Kokous päättyy. Kiitos.